Kollegat, jos voisimme käynnistää kokouksen uudelleen. On suuri iloni esitellä teille ministeri Sinkevicius. En tiedä äänsinkö tämä nyt oikein. Hän on siis Liettuan liikenneministeri, puheenjohtajamaan edustaja. Hän esittelee meille Liettuan ohjelman puheenjohtajakaudella. Eli ministerille tervetuloa. Liikenne- ja matkailuvaliokunta on Euroopan parlamentissa. Me odotamme innolla yhteistyötä kanssanne seuraavan kuuden kuukauden aikana ja annan puheenvuoron välittömästi teille. Dėkoju Jums, ponia Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, minulle on suuri kunnia ja ilo hyväksyä kutsunne tulla esittelemään Liettuan puheenjohtajakauden painopistealueita. Me olemme oikeutetusti ylpeitä siitä, mitä olemme saavuttaneet 20 vuoden itsenäisen itsenäisen valtiomme olemassaolon aikana. Me tiedämme, että meillä on suuria velvollisuuksia neuvoston puheenjohtajakautena, mutta me olemme, me aiomme vakaasti osoittaa, että toimimme tehokkaasti ja vaikuttavasti tässä toimessa. Seuraavina kuutena, kuukautena aiomme käydä rakentavia keskusteluita jäsenvaltioiden ja toimielinten kanssa löytääksemme käytännöllisiä ratkaisuja ja voidaanko me tuoda käsin kosketeltavia tuloksia EUn kansalaisille. On hienoa, että näin aikaisessa vaiheessa voin esitellä puheenjohtajakautemme painopistealueita ja keskustella niistä tärkeistä asioista, joita valiokuntanne käsittelee tässä seuraavien kuukausien aikana. Olen myös sitä mieltä, että tämä kokous on mahdollisuus luoda perusta hyvälle yhteistyölle parlamentin valiokunnan ja neuvoston välille. Tällainen luottamuksellinen yhteistyö on tärkeää eurooppalaiselle hankkeelle. Haluaisin selittää miksi. Nimittäin ensinnäkin, koska EUn pitäisi toimia päättäväisesti talouskriisistä huolimatta ja sen aiheuttamista haasteista huolimatta. Liettua alkoi keskittyä, keskittyä toimiin, jotka parantavat kasvua, syventävät sisämarkkinoita ja takaavat taloudellisen vakauden ja myös emun vakauden. Haluaisin lisäksi mainita, että nyt kun Euroopan parlamentin vaalit on, ovat tulossa toukokuussa 2014. Tulemme myös vaalikauden ja lainsäädäntökauden päätteeseen. Liettuan puheenjohtajakaudella haluamme saada mahdollisimman paljon lainsäädäntöehdotuksia käsiteltyä. Ja näin te voitte sitten vahvistaa demokraattisen mandaattinne. Lissabonin sopimus on antanut Euroopan parlamentin uutta valtaa ja uutta etuoikeuksia ja meidän pitää sopeutua tähän tilanteeseen. Siksi kaikki EUn toimiemille elimet samalla, kun ne tunnustavat uuden todellisuuden. Niiden pitää varmistaa, että niiden toimet ja, neuv- ja neuvottelut edistävät EUn hyvää toimintaa meidän kansalaisemme odottavat tätä ja he odottavat meiltä tuloksia. Meidän tehtävämme on tuottaa tulosta. Ennen kaikkea puheenjohtajakautensa aikana Liettua aikoo olla tuloskeskeinen. Me tiedämme, että meitä arvioidaan tehokkuutemme Meitä arvioidaan tehokkuutemme ja vaikuttavuutemme perusteella. Tämä tarkoittaa, että Tehokas yhteistyö parlamentin kanssa on toimintamme ytimessä. Siksi minä ja kollegani, kun valmistauduimme puheenjohtajakauteen, olemme pitäneet myös painopisteenä hyviä suhteita teihin. Ja tämä yhteistyö on ollut mukavaa ja meillä on ollut mahdollisuutta luoda yhteistyötä yhteyksiä parlamenttiin ja näin tutustua parlamentin näkökulmiin. Ja näin voimme tehdä ensimmäistä päivästä lähtien tehokasta yhteistyötä. Olen varma, että yhteistyömme tulee myös syvenemään tämän vuoden loppuun mennessä. Haluaisin lisäksi kiittää Irlannin puheenjohtajakautta, eli edeltäjiämme, Lea Varadkar ja hänen tiiminsä ovat loistavia kollegoita. Heidän puheenjohtajakaudellaan on tehty mahtavia saavutuksia ja he asettavat kyllä riman korkealle meille. Jos minulla koskaan oli mitään epäilyksiä siitä, mitä, mitkä puheenjohtajakautemme painopisteet pitäisi olla liikennealalla, ne ovat kyllä joutuneet sivuun sen jälkeen, kun tapasin teidät, hyvä puheenjohtaja. On oikein hienoa, että te, e, teillä täällä on niin paljon tietotaitoja ja kokemusta liikenneasioista EU:ssa. Oli hienoa ja työllistä minulle kuulla ideoistanne ja huolenaiheistanne. Minä toivon, että tämä avoin ja rehellinen näkemysten vaihto jatkuu samassa hengessä. Niiden saavutusten joukossa, joista herra Leo Varadkar kertoi, kun hän oli valiokunnan vieraana viime kuussa, olivat muun muassa asetus Euroopan laajuisesta liikenneverkoista ja asetus verkkojen Eurooppa-välineestä. Hyvä puheenjohtaja, yhdessä herra Varadkarin kanssa teillä kahdella on valtava työ edessänne, kun te varmistatte, että nämä aloitteet saadaan päätökseen. Me olemme ennen kaikkea päättäneet keskittyä uusien teknologien kehittämiseen, ympäristöystävälliseen infrastruktuuriverkkoon sekä yhteiseen eurooppalaiseen liikennealueeseen, liikenteen ja ajoneuvojen turvallisuuteen ja yhteen toimivuuteen liikenneverkoissa EUn ja kolmansien maiden välillä. Haluaisin nyt kertoa näistä seikoista hieman enemmän. Pyrimme yleisnäkemyksen direktiivistä, joka koskee vaihtoehtoista polttoaineinfrastruktuuria. Sen tavoitteena on vähentää riippuvuutta öljystä, luoda puhtaampi ympäristö ja lisätä Euroopan talouden kilpailukykyä. Me yritämme saada aikaiseksi myös yleisnäkemyksen asetuksesta, joka asetusta eurooppalaisesta virastosta, joka käsittelee maailmanlaajuisesta satelli- laajuista satelliittinavigointijärjestelmää niin, että voimme taata satelliittinavigointijärjestelmät Euroopassa. Neljäs rautatiepaketti on erityisen tärkeä maaliikenteessä. Sen tarkoituksena on lisätä tehokkuutta ja kilpailukykyä rautatiealalla, ja se voi edistää huimasti yhteisen EUn liikennealueen luomista. Me aiomme siksi jatkaa keskustelua tämän paketin teknisistä osista ja pyrimme saamaan aikaiseksi yleisnäkemyksen rautatieturvallisuusdirektiivistä. Me haluamme myös edistyä Euroopan rautatievirastoa koskevassa asetuksessa. Tätä varten me, pidämme, me järjestämme tänään seminaarin Euroopan rautatieyritysten yhteisön kanssa. Ja siellä keskustelemme näkymistä rajat ylittävässä rahtiliikenteen. Herra Siile on, on ystävällisesti luvannut osallistua tähän tilaisuuteen ja kaikki muutkin ovat ystävällisesti tai lämpimästi tervetulleita. Siirryn seuraavaksi liikennekelpoisuuspakettiin. Minun mielestäni meidän yhteistyömme näkymät ja sopimuksen näkymät ovat kyllä oikein hyvät. Odotan innolla yhteistyötä esittelijöiden kanssa, eli rouva Sinalovan, herra Kuunin ja rouva Sarisaar, Savisaar Tuumastin kanssa. Neuvosto on muotoillut kantansa kaikista näistä paketin kolmesta osasta, ja viime viikolla parlamentti hyväksyi oman kantansa. sopimusehdotuksesta ähm, ajoneuvoiden neuvojen ähm, vaihetasesta tai äh, säännöllisestä teknistä tarkastuksesta ja äh, hyötyleen ajoneuvojen äh, tietarkastuksesta sekä ajoneuvojen rekisterijärjestelmästä. Nämä ovat kaikki tärkeitä askeleita kohti turvallisuutta. Sitten ilmaliikenteestä me haluamme saada aikaiseksi edistystä matkustajien oikeusasioissa. Matkustajien pitää saada tietoja, apua ja korvauksia viivästysten tai muiden ongelmien tilanteessa. Toivottavasti saamme yhteisen yleisnäkemyksen neuvostossa joulukuuhun mennessä. Olisi hienoa aloittaa keskustelu parlamentin kanssa. Pääkeskustelu kuitenkin luultavasti tapahtuu Kreikan puheenjohtajakaudella. Me aiomme aloittaa neuvottelut myös ähm, asetuksesta, joka koskee poikkeamia ilmaliikenteeseen niiden ilmoittamista odotamme innolla yhteistyötä Rouva de Veirakin kanssa. Me aiomme myös ähm, saada aikaiseksi sopimuksen neuvostossa Cesar-yhteisyrityksestä ja äh, Aion siis todellakin pyytää ministerikollegoitani sa- saamaan aikaiseksi sopimuksen CSR-yhteisyrityksestä. Lisäksi neuvosto aloittaa keskustelut yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja sen 2 plus-paketista. 16. syyskuuta pidän, pidän liikenneministerien muodollisen, ypämuodollisen kokouksen ja siellä puhumme tästä yhtenäinen eurooppalainen ilmatila aloitteesta herra Kallas, komission varapuheenjohtaja, aikoo osallistua tämän tilaisuuteen ja herra Jacek Kratsekin, joka on talous- ja sosiaalikomitean esittelijä, hänetkin olen kutsunut mukaan kutsun, hyvä puheenjohtaja, teidätkin ja kaikki valiokunnan jäsenet tähän tilaisuuteen. Mitä sitten taas tulee meriliikenteeseen? Me yritämme saada aikaiseksi yleisnäkemyksen EMSAN eli meriturvallisuusviraston monivuotisesta rahoituksesta, eli sen, sen valmistautumisesta ja ä, toimista öljy- ja kaasusta johtuviin, johtuvan saastumisen. Toivottavasti saamme neuvoston, liikenneneuvoston lokakuun kokouksessa tästä sopimuksen aikaiseksi ja voimme aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa mahdollisimman nopeasti. Herra Taylorin avulla voisimme saada sopimuksen aikaiseksi viraston hyvästä toiminnasta vuoteen 2014 mennessä. Aiomme avata neuvottelut teidän kanssanne laivavarusteista. Sen tavoitteena on taata sisämarkkinoiden hyvä toiminta laivavarusteiden osalta sekä me, hyvä turvallisuus meriliikenteessä sekä haluamme ehkäistä myös merien saastumista. Odotamme rakentavaa yhteistyötä herra Rikeen esittelijän kanssa. Haluaisimme lisäksi edistyä asetuksessa, joka koskee markkinapääsyä satamapalveluille ja, ja joka koskee myös satamien rahoitusavoimuutta. Näin voimme tehdä satamista tehokkaampia, jotta ne voivat selvitä rahtiliikenteestä. Lokakuun yhdeksäs päivä me pidämme Itä-Euroopan liikenneministeriön kokouksen. Näin voimme parantaa yhteen toimivuutta ja voimme ke- keskustella yhteyksistä kuuden naapurimaan kesken ja yhteyksistä siis EU-infrastruktuurin verkostoissa. Me, me haluaisimme tunnistaa tässä infrastruktuurihankkeita, jotka antavat lisäarvoa ja joita voitaisiin, joille voidaan saada lisätukea. Ja sitten tämän tilaisuuden tulokset esitellään itäisen kumppanuuden huippukokouksessa marraskuussa. Sitten matkailuala. Täytyy sanoa, että tämä matkailuala kuuluu kollegaministerin ministerin salkkuun, mutta olen silti iloinen sen puhua tästä Matkailulla on tärkeä osa työllisyyden lisäämisessä ja yrittäjyyden tukemisessa. Liettua on yksi, yksi tärkeistä matkailumaasta ja siksi aiomme, aiomme lisätä tu, matkailun edistämistä ja yhdessä Euroopan komission kanssa 17. ja 18. lokakuuta aiomme Vilnassa järjestää 12 eurooppalaisen matkailufoorumin. Sen, sen aiheena on matkailu, ma, matkailu talouden kasvun, sosiaalisen muutoksen ja hyvinvoinnin tekijänä. Tämä, tällä vo, foorumilla voimme puhua sitten esimerkiksi EUn rahoitusavusta sekä matkailualan verotuksesta. Itämeren alueen matkailujärjestöt aikovat allekirjoittaa YK maailman matkailujärjestöjen maailmanlaajuisen matkailun eti, äh, eettisen koodiston. Me toivomme, että, että nämä keskustelut voivat antaa uusia ideoita siitä, miten Eurooppa voi olla edelleen houkutteleva turisteille. Hyvä herra Simpson, on hienoa, että, että te olette osallistua tähän vuorumiin. Kiitos siitä. Seuraavien kuuden kuukauden aikana aiomme aktiivisesti ja rakentavasti osallistua yhteistyöhön niin, että voimme löytää tasapainoisia ratkaisuja. Olemme tietoisia siitä, että EUn ja Euroopan rakenne lepää, lepää yhteistyöllä, joka, jota käydään elinten välillä ja se, sillä, että, että kunnioitamme näitä yhteistyön sääntöjä. Liettuan puheenjohtajakausi odottaa innolla yhteistyötä teidän kanssanne otan mielelläni, mielelläni kysymyksiä vastaan. Kiitos. Thank you very much, minister. Paljon kiitoksia ministerille. Koordinaattorien lisäksi Baksa, Visaar ja Kuun ovat pyytäneet puheenvuoroa. Voivatko muutkin halukkaat nostaa kätensä ylös? Sehnalova, Ugias, Fidanza, Enjön. Niin, olisi ollut helpompi kysyä, kuka ei halua puhua. No niin, koordinaattorit mukaan lukien Kolicek, Baksavisar, Kuun, Sehnalova, Fidansa, Benjo, Ugias. Voimmeko lähteä liikkeelle tältä pohjalta? Kolme minuuttia koordinaattoreille ja kaksi minuuttia muille jäsenille. Sopiiko? Hyvä. Ensin herra Gross, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtajakauden edustajalle. Anteeksi, että olin hieman myöhässä. Pystyin kuitenkin jo kirjallisesti lukemaan tämän teidän, nämä ehdotuksenne. Teidän puheenjohtajakautenne tulee jännittävään aikaan ja teille tämä on ensimmäinen puheenjohtajakausi, joten sitä eh, suurempi haaste on teille. Meille parlamenttina on kolme tärkeää lukua. Eh, niin ensimmäinen on tietysti toteuttaminen, sillä tietyissä alue- tietyillä alueilla täytäntöpano antaa odottaa itseään. Ja sitten tämä euro, yhteinen eurooppalainen ilmatila, siitä pitää tulla uudelleen laadinta, koska täytäntöönpanoa ei ollut meidän vaatimusten mukaista. Siksi olisi hienoa, jos tätä hanketta kohdeltaisiin prioriteettina. EPP haluaa muistuttaa, että ei ole menettelyiden mukaista, että komissiossa tehdään päätöksiä ja sitten jälkikäteen todetaan, että jäsenvaltioissa ei mitään panna täytäntöön. Eikä tämä ole ollenkaan ainoa esimerkki, sillä kun puhumme neljännestä rautatiepaketista, niin sekin on alue, jo, jo, jolla meillä on suuria ehdotuksia ja toiveita. Keskustelu yhteen toimivuudesta jatkuu ja se on hyvin tärkeää. Pitää kuitenkin neuvostossa myös tietää, että parlamentti Parlamentille on tärkeää se, että tämä pysyy yhtenä pakettina. Tehokkuudella on nimittäin monia eri kasvoja. Ja siksi me halusimme tästäkin muistuttaa. Tieliikenteessä on tärkeää, että eh, tämä turvallisuus tieliikenteessä ja mukaan lukien nämä tekniset tarkistukset, eh, ne ovat, kuuluvat tähän pakettiin. Ja se, sitten oikeudet toisaalta, ne eivät ole tekninen kysymys, mutta kuuluvat, ne kuuluvat samaan alueeseen, nekin ovat tärkeitä. Ja yksi pyyntö vielä, ja meillä me emme ole ainoa ryhmä, joka tätä pyytää. Me olemme nimittäin ilmaliikennepaketin saaneet läpi, ja kolme mietintöä olemme saaneet parlamentissa hyväksyttyä, ja olemme antaneet neuvotteluvaltuudet tässä on kyse lähtöpaikoista ja maahuolentapalveluista. Me haluaisin, että neuvosto tässä nyt ponnistelisi eikä, eikä jättäisi asiaa vain pöytälaatikkoon. Tsehkaa jotain asian eteen. Me täällä todellakin parlamentissa teemme kovasti töitä voida, voidaksemme selättää kaikki haasteet ja me toivotamme teille kyllä menestystä ja olemme tukemassa teitä, kun viette näitä asioita eteenpäin. Kiitos. Eh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministerille johdannosta. Eh, yhdessä ryhmäni kanssa haluan toivottaa teille oikein hyvää kautta. Tämä on teidän ensimmäinen puheenjohtajakautenne ja se tarkoittaa, että vastuu on aikamoinen. Liettuan puheenjohtajakausi on viimeinen todellinen puheenjohtajakausi. Se vie päätökseen hyvinkin paljon meidän asiakokonaisuuksiamme, kun mietitään nyt kreikkalaisia. Sitten on tulossa vaalit. Se tulee siihen lainsäädäntöprosessin tielle. Kuuntelin teidän ohjelma selvitystänne, hyvin mielenkiintoinen. Meitä kiinnosti kovasti se, että ensimmäiset epäviralliset keskustelut on jo pidetty. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että olette ryhtyneet työhön niin nopeasti. Me toivomme, että saamme aikaan sopimuksia jo tulevina kuukausina. Asia, josta en ollut niinkään ilahtunut, on se, että mm, miten etenevät nämä ilmailukysymykset, ilmailualan markkinat, lentomatkamarkkinat. Me me hyväksymään jo vuosia sitten tämän lainsäädännön. Markkinoilla pitäisi olla lisää tehokkuutta minä todella vetoan teihin, jotta pääsisitte eteenpäin niin, että ne edut, joita voidaan saavuttaa, niitä saavutetaan sekä tälle alalle, ympäristölle että kuluttajille. Ilmailupaketti en oikeastaan ymmärrä, minkä tähden se ei ole ykkös siellä esityslistalla. Me parlamentissa olemme valmiit neuvostolla on jo kantansa, meillä on kanta, ja meidän pitäisi vain istua alas ja päästä asiassa eteenpäin. Sitten rautatiepaketti. Herra Gross kommentoi tätä asiaa jo. Me huomioimme senkin seikan, että jonkin verran edistystä on jo tapahtunut, varsinkin nämä teknisissä näkökohdissa. Parlamentissa me pyrimme puuttumaan tähän pakettiin kokonaisuutena, mutta me toivomme, että voisimme päästä tästäkin eteenpäin. Ja lopuksi vielä matkailusta. Sitä ei pitäisi aliarvioida talouden alana. Kaikki tietävät, että se on tärkeä ala, eikä sitä pitäisi unohtaa, koska se on taloudellisesti hyvin tärkeää ja tarjoaa työpaikkoja. Kiitoksia Anne. Meissner liberaaleista kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös hyvälle ministerille. Niin täällä minä olen. Kiitos tästä alustuksesta. Ohjelma on kunnianhimoinen ja te olette oikeassa. Tämä on ensimmäinen puheenjohtajakautinen. Tämä on suuri haaste ja se on, on yhä suurempi sen takia, että olette nyt tämän lainsäädäntökauden loppupuolella. Ja te paljon on käsitellyt Iirin, äh, anteeksi, Irlannin puheenjohtajakauden aikana, mutta suuria lainsäädäntöpaketteja on edelleen pöydällä. Mainitsitte jo tämän, nämä vaihtoehtoiset polttoaineinfrastruktuurit, eurooppalaiset verkostot, ympäristöystävällisempi liikenne, kaikki nämä mainitsitte. Minua kiinnostaa ennen kaikkea, ja teitäkin varmasti kiinnostuu, kiinnostaa Itämeri, sillä teilläkin on se se siellä ovella, joten Itämeren infrastruktuuria pitää miettiä. Ja sitten rattiapaketti, siitä keskustellaan juuri meillä. Liikenteen turvallisuus, tieliikenteen turvallisuus, kaikki nämä ovat tärkeitä asioita Euroopalle. Ilmaliikenne, no siitä pitää valitettavasti toistaa äh, tämä SES 2 e nämä ovat tärkeimpiä, mutta mutta lentokenttäpaketti on valmis. Tämä ei ole tietenkään yksinkertaista ja ettekä te tästä päätä ai, yksin ja varmasti halusitte tukea meitä, mutta me haluaisimme nyt tätä, tässä asiassa edeteen, sillä tätä tätä on todellakin valmisteltu kauan, eikä olisi oikein, jos tämä jäisi nyt unohduksiin. Näin voimme myös helpottaa yhtenäisen ilmatilan luomista tällä lentokentäpaketilla. Sitten satamat ja vesiliiken EMSA rahoitus on tietysti tärkeä asia, se ei ole kovin iso asiakirja, sen voimme kyllä saada pois pöydältä. Ja sitten lauvavarusteet, siitä puhuimme myös täällä tänään valiokunnassa, sekin on melko yksinkertaista. Ja sitten satamapaketti, satamapalvelut ja rahoitus, siitä kysymykseni on, minä olen esittelijä myös tästä integroidusta rannikkoaluehallinnasta ja satamista. Ja mielestäni olisi hienoa, ja tiedän, että Irlanti on järjestänyt paljon tästä. Mielestäni on hienoa, että tekin ottaisitte tämän mukaan. Tehän sanoitte, että työllisyyden ja kasvun edistäminen on teille tärkeää ja meriliikenne ja merialueet, juuri tämä blue growth, sininen kasvu on tässä keskeistä. Eli ottakaa tämäkin huomioon. Kyllä varmasti käännyn teidän puoleenne, sillä oma mietintöni on varmasti pian valmis. Kaikkea hyvää ja menestystä teille. Sitten vihreistä herra Kramer, kolme minuuttia. Hyvä ministeri, hyvä puheenjohtaja. Kiitos tästä alustuksesta. Toivotan teille kaikkea hyvää vihreiden ryhmän nimissä. Tietysti teille on nyt jännittävää olla ensimmäistä kertaa puheenjohtajana ja 25 vuotta sitten kukaan ei olisi tätä edes osannut kuvitella ja nyt tämä on todellisuutta. Siksi on hienoa käydä tätä keskustelua tänään. Kaksi huomiota. Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. Tässä ei ole kyse neuvottelemisesta. Kaikki on saatu päätökseen. Tämä on laki. Ensimmäinen lokakuuta 2012 tämän olisi pitänyt tulla voimaan jäsenvaltiot kuitenkin vastustavat tätä ja ne rikkovat lainsäädäntöä, jotka, jonka ovat itse hyväksyneet. Me, tämä hyödyttäisi kuitenkin kaikkea. Me tarvitsisimme vähemmän henkilökuntaa, meillä syntyisi vähemmän hiilidioksidipäästöjä ja reitit lyhentyisivät. Tämä siis hyödyntäisi kaikkia ja tätä, tätä todellakin estää vain neuvosto mielestäni neuvoston myös pitäisi äh, noudattaa lainsäädäntöä. Mehän olemme oikeusvaltio Euroopassa. Ja sitten vuonna 2003 äh, tehtiin Berliinistä Viroon junamatka. 16 kertaa juna pysähtyi ja sitten Virosta äh, Latviaan piti mennä jalan ja niin poispäin. Ja sitten ja sitten käytettiin myös tällaista höyryvetyriä, joka, joka kesti 27 tuntia tämä matka sillä. Eli tämä, tämä todellakin oli, oli, ähm, oli todellisuutta. Silloin puhuttiin Rail Balticasta ja minä tuolloin halusin, että myös Itämeri-projekti tuli tuolloin prioriteettiprojekteihin ja kaunakseen, äh, kaunaksen asti eurooppalainen reitti kyllä menee. Ja nyt kysyisin kuitenkin teiltä, koska tässä asiassa edistytään, mitä kuulin nimittäin, että Irlanti estäisi tätä yhteistä organisaatiota mitä aiotte tehdä? Nimittäin kolme Baltian maan ja Puolan pitää saada sopimus asiasta. Me emme halua, että Baltian maat eristyvät. Tällä hetkellä on nimittäin niin, että Latvian ja Liettuan välillä ei ole henkilöliikennettä raiteilla. Ja tästä haluaisin kyllä lisätietoja. Ja ennen kaikkea kun teillä on puheenjohtajuus, niin teillä, te voitte edustaa tässä sekä eurooppalaista ulottuvuutta että kansallista ulottuvuutta Rail Balticalla. Kiitos. Sitten Zile ECRstä. Kiitos. Minäkin haluaisin toivottaa ministerin tervetulleeksi ja toivotan teille menestyksekästä puheenjohtajakautta. Me ole ainoastaan ensimmäinen kerta Liettualle, vaan Baltian yleensä, eli toivotan teille onnea. Kaksi asiaa. Ensinnäkin neljäs rautatiepaketti hyvin lyhyesti. Mainitsitte jo, että te haluatte turvallisuusdirektiivin, jotta saadaan poliittinen sopimus neuvostossa ja sitten myöskin rautatievirasto. Haluaisin tietää, näettekö te viraston kohdalla nopeampaa etenemistä ja aiotte viedä näitä molempia asioita eteenpäin puheenjohtajakaudella, koska minun mielestäni niissä molemmissa on mahdollisuudet saada ne päätökseen ennen tämän lainsäädäntökauden loppua. Sitten toinen liittyy Baltiaan. Puhun hyvin suorasanaisesti. Parlamentissa me olemme kuulleet aina sanottavan. Me aina tuemme liikenneprojekteja silloin, kun on kysymys uusien jäsenmaiden yhdistämisestä muihin. Ja tietenkin Baltian maissa tämä on ollut prioriteettiprojekti ja nyt se on käytäväprojekti verkkojen Euroopassa. Parlamentissa me olemme sitä mieltä, että jos on huomattava määrä veromaksajien uutta rahaa, jopa 85 prosenttiin saakka, kohesiorahastomaiden kohdalla, niin sitä täytyisi todellakin sitten hallinnoida niin, että saadaan jotakin uutta aikaiseksi. Ja tästä syystä kolmen Baltian maan välillä saatiin pääministeritasolla sopimus aikaan, päätettiin perustaa uusi yhteinen pörssiyhtiö, jotta tätä asiaa vietäisiin eteenpäin. Ilmeisesti teidän lähestymistapanne on erilainen. Te puhutte eturyhmistä. Meillä on erilaista kokemusta laajista liikenneprojekteista ja ainoastaan projektin alkuvaiheissa puhutaan eturyhmien kanssa myöhemmissä vaiheissa on parempi luoda yhteinen yritys. Ja aivan erityisen tärkeää se on Baltian maiden kohdalla, koska meillä on rautatieyritykset, jotka tekevät hyvää yhteistyötä Venäjän rautateiden kanssa ja täten niillä ei ole kovinkaan paljon intressiä rakentaa uutta infrastruktuuria Ainakin minun maassani minulle on jo sanottu, että he ovat hyvin iloisia, että he eivät ole Rea Poltikassa mukana. Eli kuka sitten tätä projektia voi kehittää, jos minkälaista uutta yritystä ei perusteta? Minun mielestäni tässä asiassa ei päästä tällä tavalla eteenpäin. Eli arvostaisin, jos voisitte tätäkin viedä ponnekkaasti eteenpäin puheenjohtajakaudellanne. Mm, mm. For the, uh, Kuesta sitten Kolicek, kolme minuuttia. Judith. Erittäin mukavaa, että pääsen minäkin mukaan. Kiitoksia kovasti. Enähän te mukana olette. Well, uh, tak ja budu Niin, kiitoksia. Puhunkin nyt tsekkiä. Niinpä, hyvä ministeri, minulla on pari kommenttia Teidän puheenne lopussa puhuitte siitä, miten matkailu kehittyy ja matkailualaa. Ja minun täytyy sanoa, että minä en tiedä paljonkaan teidän maastanne, kun mietitään matkailua. Mitä te olette mieltä? Sisämaan matkailua en tarkoita ainoastaan sisävesi kuljetusta, sisävesiliikennettä ajatellen matkailua. Joillekin maille tämä olisi hyvin mielenkiintoinen et, äh, hanke, että olisi äh, matkailua ja nimenomaan sisävesimatkailua. Äh, äh, sitten ähm, meriliikenne. Näettekö merkittävää kehitystä, joka liittyisi kaasu- ja öljyn etsintätoimiin. Tämä on hyvin tärkeä asia, kun katsotaan ympäristön saastumista. Ja lisäksi kommentoisin vielä lentoliikennepakettia. Me olemme melkein loppuvaiheessa, mutta esimerkiksi maahuolinta on hyvin vaikea kysymys. Sitten melu kysymykset ja vastaavat, niihin on vaikea puuttua lentomeluun esimerkiksi. Meidän on vaikea tähän asiaan puuttua. Minulla on kommentti myös maantieliikenteestä. Me puhumme TNT-käytävistä, mutta joskus unohdamme kuljettajien koulutuksen – Mielestäni se on hyvin tärkeää, kun mietitään maantieliikenteen turvallisuutta. Onko tähän tulossa mitään hankkeita? Kuljettajien koulutus kaikissa kategorioissa. Lisäksi mainitsisin vielä 112 hankkeen e-call-hankkeen ja sitten vielä rautatiepaketti. Kiitoksia. Okay, now we go to the No niin, ja sitten muut jäsenet. Ensimmäisenä herra Back, kaksi minuuttia. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä herra ministeri. Minäkin haluaisin toivottaa teille onnea ja menestystä kunnianhimoisen ohjelmanne parissa. Teillä on siellä kunnianhimoisia tavoitteita Puhuitte luottamuksesta ja yhteistyöstä parlamentin kanssa. Se on oikein hyvä lähestymistapa. Muutama huomio minulta. Rautatiepaketista puhuttiinkin jo. Haluaisin kysyä teiltä, aiotteko yrittää saada pakettia luotua vai aiotteko tehdä työtä vain teknisten asiakirjojen kanssa? Sosiaalivaatimukset ovat minulle tärkeitä. Olen myös sosiaalivaliokunnassa ja tästä tässä PSO-asetuksessa tai PSO-asetusten sääntöjen, sääntöihin pitäisi sopeuttaa myös nämä sosiaalivaatimukset. Matkustajaoikeudet on, on hyvä painopistealue. Olen tyytyväinen siitä, että otitte ne mukaan. Haluaisin kysyä olette tietääkseni tehneet jo muutamia sopimuksia, siksi haluaisin kysyä, onko teillä esittää jo jonkinlaista yleislinjausta, mihin suuntaan aiotte edetä tässä asiassa. Puhuitte yhteentoimivuudesta eri liikenteen toimijoiden välillä. Haluaisin siitä kysyä, onko teillä konkreettisia näkemyksiä siitä, miten tätä voitaisiin toteuttaa. Se on tietääkseni hyvän, hyvin tärkeä asia lähitulevaisuudessa. Kiitos. Savisaara, kaksi minuuttia. Härra esimies, suur tänu ka härra selle ülevaate ja Kiitos tästä alustuspuheenvuorosta ja haluaisin toivottaa naapureillemme hyvää onnea puheenjohtajakaudella. Olen todellakin sitä mieltä, että nämä kolme Baltian maata olemme kuin sisaria. Me olemme toimineet menestyksekkäästi viimeisen 20 vuoden aikana. En aio toistaa sitä, mitä koordinaattorit sanoivat, eli menenpä suoraan asiaan. Kuuntelin huolella alustuspuheenvuoroa ja halusin kuulla siellä kaksi sanaa, jotka ovat yhtä lähellä teidän sydäntä kuin minunkin sydäntäni. Parlamentissa me olemme puhuneet tästä jo ainakin neljä vuotta. Puhun tässä Raja Baltikasta. Tietenkään tämä ei ole projekti, joka koskee yksinomaan kolmea Baltian maata. Se on osa liikennekäytäviä, jotka kattavat koko Euroopan Baltiasta Adriamerelle saakka. Kolme kuukautta sitten kolme pääministeriä tekivät päätöksen yhteisyrityksen perustamisesta, joka omistaisi tämän Rail Baltica projektin. Mutta nyt näyttää siltä, että Liettuan hallitus ja te itse olette ryhtyneet jarruttelemaan asiassa ja täten olette asettaneet tämän projektin rahoituksen seuraavalla MFF-kaudella vaaranalaiseksi. Eli miksi vastustatte tätä ja mitä aiotte tehdä, jotta jarrut poistetaan tästä projektista? Kiitos sitten loova kaksi minuuttia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, hyvä ministeri. Minä olen täällä ja toivotan teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan. Ja niin kuin jo mainittiinkin, minä olen esittelijänä liikennekelpoisuuspaketti mietinnön yhdessä osassa. Nyt jo mainittiin, että epävirallinen kokous pidettiin jo tänään. Arvostamme kovasti tätä proaktiivista lähestymistapaa Liettuan puheenjohtajavaltiolta. Odotan kovasti yhteistyöltä Toivottavasti pääsemme puolen vuoden aikana vielä sopimukseen, mutta aivan ensiksi meidän pitäisi muistaa turvallisuus, liikenneturvallisuus, ympäristön suojelu ja tämän lisäksi e, yhteinen liikennealue. Mutta minulla on nyt e, hiukan eri asiasta kysymys. Se liittyy myös turvallisuuteen Euroopan teillä. Viime viikolla Euroopan parlamentin täysistunnossa hyväksyttiin päätöslauselma, joka liittyy strategiaan, jolla vähennetään vakavien onnettomuuksien määrää Euroopan maanteillä. Yksi osa, joka voisi tähän vaikuttaa, on e-call-järjestelmä, joten nyt voidaan eh, ilmeisesti ottaa tämä käyttöön 2015? Kuun kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut uud- ensimmäisestä puheenjohtajakaudesta herra ministerille. Pienet jäsenvaltiot voivat erityisellä tavalla edistää sopimusta vaikeista asioista, kuten esimerkiksi lentokenttäpakettiasiasta. Kiitos herra Kausikakselle myös. Me puhuimme, pidimme jo ensimmäiset keskustelut liikennekelpailuspaketista ja varmasti mitä tulee näihin säännöllisiin tarkastuksiin, niin niistä varmasti saamme ratkaisun aikaiseksi nopeasti. Liettua ei ole oikein välttämättä maa, vaan meriliikenteen maa, kuten kuulimme tässä Rail Baltica-asiassa. Olen tyytyväinen, että otatte turvallisuuden asialistalle ja turvallisuusasiat meriliikenteessä. Myös satelliittinavigointijärjestelmä Galiloa, sen pitäisi löytää käytännön sovelluksia ja tämä liittyy myös meriliikenteen turvallisuuteen ennen kaikkea Itämerellä. Itämeri on sisämeri, jossa on todella paljon liikennettä. Navigointijärjestelmillä voimme parantaa tämän liikenteen turvallisuutta. Öö, Lietuasta öö, ja Pankalasta esimerkiksi Rygeniin on, on tällainen reitti ja tästäkin syystä toivon hyvää y- yhteistyötä puheenjohtajakauden kanssa. Kiitos. Kiitos. Sitten Ugias kaksi minuuttia. Grazie Presidente, benvenuto Ministro. Kiitos. Herra ministeri, toivotan teille hyvää onnea työssänne ja sanon tämän koko sydämestäni. En itse asiassa lainkaan kadehdi teitä, koska teidän asemassanne kuka tahansa tärisisi, koska teillä on hyvin vähän aikaa, paljon asioita, paljon asioita, joita on työstetty pitkään ja jotka täytyisi viedä päätökseen. Eli todellakin toivon ja luotan siihen, että että tähän tulee vielä lisää asioita käsiteltäväksi. En toista sitä, mitä kollegat ovat jo sanoneet. Ensinnäkin rautatiepaketti. Me olemme tässä valiokunnassa työstäneet rautatiepakettia. Siitä on keskusteltu myös täysistunnossa. Ja jos on totta, että kiertävä puheenjohtajuus yrittää pitää tiettyjä asioita käynnissä, niin on aivan yhtä totta, että sen täytyy taata jatkuvuus niille asioille, jotka käynnistettiin ennen kyseenomaisen maan puheenjohtajakauden alkua. Eli minun kysymykseni on, aiotteko te, jos ette nyt viedä päätökseen, niin ainakin ottaa asialistalle lentokenttäpaketin käsittelyyn. Sitten turismi. Me olemme vuosikausia sanoneet melkeinpä yhdellä äänellä, että matkailu, turismi on yksi niistä asioista, jotka voivat tuoda mukanaan taloudellista kasvua. Sen pienen lisäpotkun, joka auttaisi monen maan kriisistä ulos. Kriisihän vaivaa tällä hetkellä montaakin EUn jäsenmaata. Eli no, Tiedän, että puheenjohtaja tuolla jo heiluttaa nuijaa, mutta tässä haluaisin esittää vetomuksen, en niinkään kysymystä. Eli ta- tarkastelkaa tätä matkailukysymystä. Sitten Fidanza. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa ministerille. Oikein paljon onnea teille kaudellanne. Haluaisin ottaa muutaman asian esiin sellaisia asioita, joita pitää jatkaa, joista on jo lähtenyt työ eteenpäin lentoliikennepaketti. Me olemme sanoneet, että meidän täytyy katsoa näitä kolme asetusta ja sen pitäisi olla paketti. Me, ne tiedämme, että kaksi on vähemmän hankalaa, hankalia kuin tämä kolmas, mutta edelleen tässä pitäisi edetä. Olen samaa mieltä kuin monet kollegat, jotka täällä ovat puhuneet. Lentokenttäpaketti, sitä ei pitäisi sivuuttaa. Ja huomaan myönteisesti sen, että prioriteetteina on myös polttoaineinfrastruktuuri ja jäsenvaltiot ovat kovasti odottaneet sitä, että otetaan esitetään näitä uusia vaatimuksia nyt on kuitenkin huolta siitä, että miten tämä hoituu kriisin aikana. Myös yhtenäiset standardit ajatellen polttoaine ne täydennyksiä silloin, kun on tyhjiä kontteja. Nyt tästä on esitetty oikein hyvä aloitekin mutta nyt ei riitä, että vaihdetaan hyviä aikomuksia, e, esitetään tiedonantoja. Meidän pitää saada jotakin konkreettista nähtävää, nähtäville tästä. Kiitoksia. Benjon, kaksi minuuttia. Well, well. Kiitos. I, uh... Kiitos ministeri. Kiitos tästä alustuksesta. Toivottavasti otatte tämän haasteen vastaan samalla tavalla kuin mekin neljännen rautatiepaketin suhteen. Haluaisin korostaa neljännen rautatiepaketin tärkeyttä sisämarkkinoiden kannalta ja vakuuttaa teille, että me täällä valiokunnassa, ja minä puhun tässä varjoesittelijänä, tämän paketin eräästä teknisestä osasta. Me aiomme tehdä kaikkemme, että emme viivästy asiassa. Me teemme yhteistyötä poliittisten ryhmien välillä ja näin yritämme saada aikaiseksi konsensuksen. Teiltä me haluaisimme, että neuvosto ei salli sitä, että tämä lipsahtaa, huom, äh, lipsahtaa tavallaan huomion ulkopuolelle. Meillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa on hieman erilainen järjestelmä, mutta on kuitenkin hyvin tärkeää, että tätä ei nyt jätetä syrjään. Ei siis pelkästään tekniseltä, äh, teknisestä näkökulmasta, vaan myös markkinoiden osalta. Saattaa käydä niin, että meillä on, meillä on teknisen tekniset sopimukset olemassa, mutta sitten emme kuitenkaan saa markkinoita toimimaan, sillä junat eivät kulke, voi kulkea markkinoita toiselle. Sitten yhteinen eurooppalainen ilmatila, miten, miten sen täytäntöönpano sujuu. Tästä voitaisiin hyötyä niin paljon, että, että ilmatilaakin pitäisi edistää matkailusta matkailussa on tiettyjä markkinarakoja, esimerkiksi tämmöinen perinneturismi. Äh, Me voisimme hyötyä esimerkiksi siitä, että Kiina ja Intia rikastuvat, sieltä tulee turisteja EU-hun ja tätäkin asiaa voisimme näin edistää. Kiitos. Kumut saakos kaksi minuuttia. Suurkiitokset. Esitän asiani lyhyesti. Hyvä ministeri, haluaisin kiittää teitä tästä alustuspuheenvuorosta, jonka piditte valiokunnallemme suunnitelmasta ja tavoitteista ja päämääristä, jota teillä on puheenjohtajamaana. Sehän on Euroopan taloudellisen kehittämisen kannalta hyvin olennaista. Haluaisin keskittyä yhteen aiheeseen. Kuten tiedätte, komissio on pari viikkoa sitten tehnyt uuden pakettiehdotuksen uudesta satamapolitiikasta Euroopassa. Tämä on äärimmäisen tärkeä osa-alue kehityksen kannalta, työllisyyden kannalta ja Euroopan talouden kilpailukyvyn kannalta. Erilaisia kokemuksia on saatu menneisyydessä tällaisesta politiikasta ja te varmaan olette tästä tietoisia ja kuitenkaan mihinkään hyvin tuloksiin ei ole päästy vaikka kovasti ponnisteltiin. Haluaisinkin tietää, ehkä voisi tehdä yleisen kommentin siitä, miten te näette, millaisena te näette tämän komission uuden ehdotuksen ja miten te aiotte hoitaa tämän asian, joka on niin tärkeä. Ja siis tässä todellakin kysymys oli komission aloitteesta ja miten aiotte tämän hoitaa seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kiitos. Kiitos. Ja sitten lyhyesti, herra ministeri, haluaisin toivottaa osaltani hyvää onnea puheenjohtajakaudellanne. Olette jäseniltä jo kuullut, että tietyt teemat tulevat koko ajan esille. Neljäs rautatiepaketti. Huomasitte, että jäsenet äh, haluavat todellakin viedä tätä asiaa eteenpäin ensimmäisessä käsittelyssä ennen kuin parlamentin kausi päättyy. Sitten Rail Baltica jossa selvästikin on huolenaiheita, esimerkiksi mitä tulee teidän kansalliseen asemaanne tässä asiassa. Mutta sehän on osa meidän muiden kannaltamme, osa tätä TEN-verkostoa. Ja sitten lentokenttäpaketti. Me kaikki tiedämme, että ongelma lentokenttäpaketissa on Iso-Britannia ja Espanja ja niiden riita Gibraltarin lentokentästä – mutta me sanomme, että sysätkää se Gibraltar syrjään ja viekää tätä muuta pakettia eteenpäin. Ja sitten hoidetaan tämä Gibraltarin kysymys iso britannian ja Espanjan välillä myöhemmin. Me emme voi sallia sitä, että tämä Gibraltar-kysymys jumiuttaa koko paketin edistymisen. Annan puheenvuoron nyt ministerille vastausta varten. Ponas pirmininkė, Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, olen iloinen, että minulla on tämä tilaisuus kuulla kommenttejanne. Yli kymmenen jäsentä käytti tästä puheenvuoron ja kertoi mielipiteestään. Tämä osoittaa, että teillä on paljon asiantuntemusta ja että te olette halukkaita parantamaan lainsäädäntöä ja olette para- valmiita edistämään täytäntöönpanoa. Tässä kun istun edessänne, niin tunnen itseni vastuulliseksi, sillä tämä on meidän ensimmäinen puheenjohtajakautemme. Samalla kuitenkin nämä haasteet ovat meille mahdollisuuksia. Olen siis oikein myönteisellä mielellä ja näen, että te olette valmiita tekemään yhteistyötä. Tästä syystä toivon, että Liettuan puheenjohtajakaudesta tulee hyvin menestynyt. Minulle olisi vaikeaa vastata nyt kaikkiin kysymyksiin, sillä aikaa ei ole paljon, mutta seuraavaa haluaisin kuitenkin sanoa. Puheenjohtajakautemme aikana pääpainoalueet, pääpainopisteet, piste on EUn taso, eivätkä eri jäsenvaltiot. Ja kaikki liittyy paljolti hyvästä tahdosta me näemme nyt, että esityslista on todella täynnä. Aikaa ei ole paljon. Liettuan puheenjohtajakausi on todellisuudessa vain neljä ja puoli kuukautta, sillä tässä tulee, äh, tulee nyt ensiksi kesälomat ja sitten joululomat puheenjohtajakauden lopussa tiedän, että teillä on asioita, jotka haluaisitte mielellänne esityslistalle puheenjohtajakauden ajaksi, mutta emme valitettavasti voi laajentaa esityslistaa, sillä meillä ei ole resursseja eikä aikaa. Varmasti tiedätte kaikki, että näihin ongelmiin ei ole helppoa löytää ratkaisuja. Tämä rautatiepaketti, siihen sisältyy useita lainsäädäntöehdotuksia ja Liettua, Liettua ei ole nyt analysoinut paketin teknisiä osia. Anteeksi, siis eli me olemme valmiita ö, katselemaan näitä teknisiä osia. Tietenkään nämä keskustelut eivät ole irrallisia, vaan ne liittyvät muihin näkökulmiin. Kuulin kritiikkiä Rail Baltica-hankkeesta. Hankkeesta. Huolenaiheita on, ja herra Kramer ja muut varmasti haluaisivat tietää, mikä on Rail Baltica-hankkeen tulevaisuus, sillä se, tämä oli todella tärkeä liikennekäytävä rautatiejärjestelmässä. Maassani me kohtelemme Rail Balticaa aivan kuin kahtena hankkeena. Toinen näistä hankkeista päättyy ja siinä onkin edistytty vuonna 2015 meillä on rautatiereitti Kaunakseen ja herra Kramer varmasti voi sitä kokeilla siellä matkustamista. Se on var- kokemus olisi varmasti mukavampi kuin tuo, minkä mainitsitte. Todelliset ongelmat liittyvät tähän Rail Baltica-hankkeeseen kaksi. Tähän hankkeeseen osallistuvat useat jäsenvaltiot. Jos hanketta ei toteuteta, Baltian maat jäisivät eristyksiin eikä niillä olisi pääsyä koko järjestelmään. Tämä tietysti haittaisi solidaarisuuden periaatetta ja muitakin periaatteita, kuten näiden liikennekäytävien periaatteita. Olen yksi Liettuen puheenjohtajakauden edustajista ja minun täytyy sanoa, että olemme valmiita panemaan täytäntöön Rail Baltica-hankkeen. Olemme keskustelleet he, kumppaneidemme kanssa ja yritämme löytää ratkaisuja hankkeen toteuttamiseen halvemmalla tavalla. Yritämme saa löytää oikeudellisen ratkaisun tähän. Ehkä käytämme riskirahoitusta teemme Suomen, Latvian, Viron ja Puolan kanssa yhteistyötä. Me etsimme kumppaneita, sillä haluamme panna täytäntöön tämän hankkeen ajallaan. Ja tietysti meidän pitää etsiä resursseja. Ymmärrän tietysti, että meidän pitää tällä alalla tehdä kovasti töitä, mutta voin vakuuttaa, että aiomme toteuttaa hankkeen. Keskustelin myös Sim Kallaksen kanssa – joka osallistui tilaisuuteen Liettuassa. Ja myös Liettuan presidentti vahvisti tämän keskusteluissa EUn virkamiesten kanssa. Seuraavaksi lentokenttäpaketti. Mainitsitte yhdistyneen kuningaskunnan ja Espanjan riidan. En usko, että se estää neuvotteluitamme. Aiomme silti yrittää löytää yhteisen näkemyksen. Pyydän anteeksi, että en nyt ehtinyt vastata kaikkiin kysymyksiin. Aika on, aika on kortilla. Toivon, että yhteistyömme on menestyksekästä. Kiitos kaikista toivotuksista. Minister. Paljon kiitoksia, herra ministeri. Ja kuten jo alussa sanoin, niin me odotamme innolla yhteistyötä kanssanne ja kollegoineen kanssa. Liettuan liikenneministeriössä ja pysyvässä edustustossa täällä Brysselissä. Parlamentti on aina valmis tekemään yhteistyötä puheenjohtajamaan kanssa. Sanon aina kaikille puheenjohtajamaan edustajille, että minun oveni on aina auki jos haluatte keskustella jostakin aiheesta ja sama pätee muihinkin valiokunnan jäseniin. Ja sitten odotamme, että tulette tammikuussa takaisin valiokuntaamme ja kerrotte niistä menestyksistä, joita puheenjohtajakaudellanne saitte aikaiseksi. Ja kiitokset vielä tästä päivästä ja todellakin odotamme innolla yhteistyötä. Kiitos. Thank you, dear members of Kiitoksia ja kiitoksia vielä parlamentin jäsenille. Okay guys, can we move on? Uh, those who need to leave, please. Voimmeko siirtyä esityslistalla eteenpäin ne, jotka haluavat poistua salista, jos he voisivat näin tehdä? Seuraava asia esityslistalla on Marko Poolo-ohjelma, tulokset ja tulevaisuuden näkymät. Komission esitys Marko Poolo-ohjelmasta. Herra Karamitsos olla, olkaapa hyvä. We are there. Okay. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valiokunnan jäsenet. Toivon mukaan teillä on paperikopiot tästä esityksestä. Nämä nämä ruudut ovat liian pieniä, vaikka minulla on lasit päässä, niin katsotaanpa miten tämä toimii. Sehän toimii, mutta eihän tuosta paljon näe. Pahoittelen sitä, mutta käyn nopeasti läpi tämän maksimissaan 10-15 minuuttia ja sitten voin vastata kysymyksiin. Taustana voisin sanoa, että meidän oli julkistettava tästä julkilausuma, koska tämä löytyy, tämä vaatimus artiklasta 14 Marko Polo-asetuksessa ja se julkistettiin 14. toukokuuta. Siinä on keskitytty ohjelman aikaansaamiin tuloksiin ja toisessa osassa sitten keskitytään tulevaisuuden näkymiin vuoden 2013 jälkeisenä aikana. Ja valiokunnassahan tästä on jo keskusteltu, kun te keskustelitte TEN-T-verkostoista. Sitten meillä on myöskin ollut komission yksiköiden valmisteluasiakirja, josta löytyi tilastotietoja. Siellä oli vastauksia tiettyihin spesifisiin asioihin, jotka mainitaan artiklassa 14 Marko Polo-asetuksessa. Esimerkiksi Marko Polon vaikutukset, kokemukset siitä, kun ohjelman hallinnointi siirretään virastoille, kilpailukyky, innovaatio ja niin edelleen. Minä haluaisin painottaa Marco Polon ainutlaatuista designia. Pääasiallinen suorituskykyindikaattori on liikennemuoto siirtymä. Meillä on riskirahoitusta, liike-elämävetoista toimintaa, eli koko asiassa tarkastellaan sitä, mitä ohjelmalla on saatu aikaiseksi ja siellä on myöskin hyvin vahvasti läsnä tilivelvollisuus. Me olemme vaatineet sekä inputissa että outputissa läpinäkyvyyttä. Ja ainutlaatuista kaikissa yhteisöohjelmissa on se, että maksut perustuvat liikennemuotosiirtymän saavutuksiin. Eli tässähän käytetään veronmaksajien rahoja, eli tämä on tehokas tapa käyttää veronmaksajien, veronmaksajien rahoja. Jos me tarkastelemme hieman Marko Polo 1 ja 2, ensimmäinen ohjelma kesti neljä vuotta vuodesta 2003 vuoteen 2006, sen talousarvio oli 102 miljoonaa. Kaikki sopimukset on nyt viety päätökseen Marko Polo 2 on voimassa 2007-2013. Se on siis edelleen käynnissä. Sen budjetti on 450 miljoonaa yhteensä. Tähän mennessä 198 projektia on rahoitettu vuosien 2003 ja 2012 välillä. 55 Mart Marko Polo ykkösessä on viety päätökseen 143 tähän mennessä, Marko Polo kakkosessa. osa niistäkin on viety jo päätökseen. Tärkeää tässä on huomata se, että yli 700 eurooppalaista yritystä suurimmaksi osaksi PK-yrityksiä on saanut tukea ja näette näiden projektien jakautumisen eri vuosille vuosina 2003-2012. Sitten vielä hieman enemmän liikennemuotosiirtymästä Marko Polo ykkösessä, koska siitä tulokset ovat saatavilla. Me onnistuimme siirtämään mitattavalla tavalla 22 miljardia tonnikilometriä kuljetuksia pois EU-teiltä ja jotta saisitte jonkinlaisen käsityksen siitä, minkälaisesta tässä on kysymys, niin siinä on kysymys yli miljoonasta 230 000 rekasta, jotka olisivat matkanneet yli tuhat kilometriä 18 tonnin rahdilla. Eli tämä antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä on saavutettu käytetyillä rahoilla, mutta palaan tähän hieman myöhemmin uudelleen kerron, miten nämä rahat on käytetty. Sitten Marko Polo 2. Lopulliset tulokset eivät ole vielä saatavilla, koska projektit jatkuvat jopa vuoteen 2020 saakka. Tähän saakka saavutettu liikennemuotosiirtymä on 20 miljardia tonnikilometriä, mutta kuten sanoin, projektit ovat edelleen käynnissä. Ensimmäisen viiden vuoden aikana niiden projekteista saadaan noin 42 miljardia tonnikilometriä. Ja jotta saatte käsityksen siitä, mistä tässä on kysymys, noin kaksinkertainen määrä rekkoja kuin edellisessä esimerkissä, jotka siis matkaisivat yli tuhat kilometriä. En puhu tässä Pariisista ja Berliinistä, vaan Varsovasta ja, ja Bukarestista. Ja jälleen kerran näillä olisi 18 tonnin rahti. Ja kuten sanoin, niin enemmän on tulossa, koska sopimuksia vielä toteutetaan vuosina 2012 ja arvio on, että teiltä siirtyy pois 61 miljardia tonnikilometriä. Jos sitten tarkastellaan ensimmäisen ohjelman ympäristöhyötyjä, kuten sanoin, niin liikennemuotosiirtymä oli 22 miljardia tonnikilometriä, maksut projekteille oli yli 32,6 miljoonaa, yhteensä Marko Poolossa on käytetty 41,8 miljoonaa, siis me olemme käyttäneet 42 102 miljoonasta. EACI ja ulkoiset virastot ovat kehitelleet eri laskutapoja ja ulkoiset kustannukset, jos arvioidaan esimerkiksi ympäristövaikutuksia, niin voidaan puhua 432 miljoonasta eurosta Nämä ovat niin ne hyödyt, joita Marko Polosta voidaan odottaa. Eli kun on siirretty rautateille ja merille, niin jo pelkästään ympäristö eh, ero, eh, hyödyt on sellaiset, että yhdestä investoidusta eurosta saadaan 13 euron ympäristöhyödyt. Sitten palaan hetkeksi tuloksellisuuteen ja eh, varainhoitoon. Kuten jo sanoin, tämä oli alhaisemmalla tasolla kuin odotettu ja syy on se, että intermodaaliset ratkaisut ovat monimutkaisia ja niitä on vaikea toteuttaa. Sitten oli yhteentoimivuusongelmia, miten yhdistetään eri liikennemuodot, jotta saadaan aikaiseksi jotain aikaisempaa parempaa. Ja sitten 2007-2008 talouskriisi alkoi, eivätkä ihmiset halua ottaa riskejä ja täten tavarat pysyivät teillä perinteisissä muodoissa, koska ehkä tarjottu, ohjelmien tarjoama raha ei ollut riittävää, jotta riski olisi kannattanut ottaa. Mutta tärkeää tämä on sen takia, että lopputulos on kuitenkin se, että rahaa ei heitetty ikkunasta ulos. Me olemme siis käyttäneet 42 miljoonaa käytettävissä olleesta 102 miljoonasta. 46 prosenttia liikennemuotosiirtymää tavoitteista saavutettiin ja 60 miljoonaa palautettiin EUn yleistalousarvioon. Sitten Marco Polo kahdessa on tähän mennessä maksettu 75 miljoonaa. Sitten muita tärkeitä tuloksia on tärkeää painottaa joitakin niistä ensinnäkin kestävyys. Monet projektit jatkuvat senkin jälkeen, kun avustussopimukset ovat päättyneet. Eli käytännössä, ja me olemme nähneet tiettyjen kokeiden kautta, Liikennemuotosiirtymäsaavutukset tulevat olemaan loppujen lopuksi paljon korkeammat kuin sopimuskaudella yksinomaan. Sitten ulkoistaminen toimenpaneviin virastoihin on parantanut hallintoa. Puutteena on ollut se, että menettelytavat ovat monimutkaisia. meidän on pakko kunnioittaa moitteetonta varainhoitoa, mutta tämä oli aika ajoin todella monimutkaista ja tästä suusta emme onnistuneet käyttämään kaikkia käytettävissä olevia varoja. Sitten sitten toinen asia, jossa emme onnistuneet, teimme tämän ehdotuksen Marko Polo kakkosessa, mutta lainsäätäjät eivät sitten suostuneet tällaiset lisäinfrastruktuurit, siis pienet infrastruktuurit, esimerkiksi pääsytiet, viimeiset kilometrit, jos se lisättäisiin ehkä olisi hyvä, että olisi enemmän projekteja, käytettäisiin enemmän rahaa, mutta uudessa rahoituspuitteissa sen äh, TEN-verkostojen artiklassa 38 tämä on nyt korjattu. Ja sitten kaukaiset jäsenvaltiot, aivan erityisesti saarivaltiot, äh, niillä on ollut vaikeuksia käyttää instrumenttia ja joitakin äh, valituksia tuli epäreilusta kilpailusta, mutta suoraan sanottuna siitä huolimatta, että me teimme tutkintoja, niin meillä ei ole mitään todistuksia näiden epäilysten tueksi. Ja sitten hieman tulevaisuuden näkymistä. Siitä voidaan keskustella TNT-yhteydessä. Itse asiassa meillä on uusi lähestymistapa. Yritämme ottaa opiksi Marko Polo-ohjelmista, mitä rahtipalveluihin tulee, ja sehän osa TNT-verkostoja ja ohjelmaa, ja sen rahoituspuitekehyskin on osa verkkojen Eurooppa-välinettä. Me tulemme keskittymään eh, kestävyyteen. Me haluamme eh, eh, kestävien kuljetusten käyttöä edistää. Me haluamme edistää näitä lisäinfrastruktuurien rakentamista ja haluamme multimodaalista palvelu, liikennepalvelua mukaan lukien riittävä tiedon virtaus ja parempi yhteistyö. Me haluamme myöskin tarkastella uusia innovoinnin näkökohtia, miten me voisimme parantaa hiilitehokkuutta, traktiota. Tämä ei tarkoita sitä, että kaiken täytyy siirtyä muihin liikennemuotoihin, mutta jopa maantieliikenteessä voidaan innovoida ja uutta teknologiaa voidaan tueta tästä, tukea tästä ohjelmasta. Pyrimme myöskin tarkastelemaan sitä, miten markkinaepäonnistumisiin voitaisiin puuttua ja edesauttaa kasvua. Eli me olemme, emme ole vielä lopullisesti päättäneet, mitä, minkälaiset tulevaisuuden näkymät Marko Puololla tulee olemaan. Meidän täytyy ex ante analyysiä tehdä hyvin syvällisesti, jotta TNT artikla 38 toteutuu, mutta olen suht optimistinen perustuen niihin positiivisiin ja negatiivisiin kokemuksiin, joita ohjelmassa tähän mennessä on saavutettu. Eli toivon mukaan saamme asianmukaisen ohjelman aikaiseksi tuleville, tuleville vuosille. Ja käytin tähän hieman enemmän nyt aikaa kuin mitä oli aikomuksena. Te olette ilmeisestikin saaneet tiedonannon ja tausta-asiakirjan ja me olemme valmiita vastaamaan kommentteihin ja kysymyksiin, joita niillä kenties on. Very much. Kiitos. Gross, Alcadroy ja Meissner. Haluaako joku muu puheenvuoroa? Kramer. Kolicek, Rike. Okei, okay, Mathieu. Mathieu. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä esityksestä. Muutamia kysymyksiä tai huomioita. Huomio Nimittäin siinä mielessä, että Marko Polo on meille mielenkiintoinen hanke. Se vastaa odotuksia intermodaalisesta paremmasta liikennemuotojen jakautumisesta. Minun kysymykseni on, mitä te teette näille, näin, teette, jotta tämä ensimmäisessä vaiheessa todettu monimutkaisuus voitaisiin helpottaa, jotta sitä voitaisiin helpottaa – Eli tässä pitäisi minun mielestäni metodia muuttaa täysin, sillä ei voi, ei voi olla niin, että meillä on hyviä ohjelmia, mutta sitten monimetkaiset menettelyt estävät niitä käyttämästään. Sitten lisäksi, mitä yhteisrahoitus tässä näyttää? Entä entä sitten, kun näitä hakemuksia tehdään, kun yritykset tekevät hakemuksia, niin auta, tuetaanko niitä jotenkin? Se on mielestäni tärkeää. Ja näin voitaisiin myös ennaltaehkäistä sitä, että EUlle syntyy se maine, että kaikki on liian monimutkaista. Kiitoksia puheenjohtaja. Jos nyt jatkan siitä, mitä kollegani sanoi tässä Ehkä me voisimme saada hiukan hankkeiden maantieteellisestä jakaumasta lisätietoa. Onko tiettyjä jäsenvaltioita, joissa näitä ohjelmia käytetään enemmän kuin muissa jäsenvaltioissa? Onko teillä sellainen vaikutelma nyt, että yritykset ovat tietoisia Marko Polon mahdollisuuksista? Onko tietoa levitetty tarpeeksi näistä mahdollisuuksista, joita on Eurooppa-tasolla tarjolla? Tietävätkö kaikki yritykset, että näitä resursseja voidaan käyttää? Ja sitten äh, muutama kysymys tulevaisuudesta. Käsitin, että jollakin tavoin me puutumme tähän asiaan, mutta budjetin äh, koko ei ole aivan selvä. Ehkä voisitte puhua hiukan lisää ajoituksesta, milloin tarjouskilpailu järjestetään. Kiitos. Siis Meissner. Meissner. Ja, vielen Kiitos. Kiitos komission edustajalle tästä esityksestä, kuten minulla teillä on paljon sanottavaa, sillä edelliset puhujat puhuivat jo näistä asioista. Haluaisin vain huomauttaa, että lopuksi sanoitte, että neljä miljoonaa rekkalastillista voitaisiin nyt sitten siirtää raiteille ja meriliikenteeseen, vesiliikenteeseen. Miten sitten näin, nämä jakautuu? pitäisi, siirrytäänkö sitten enemmän liikennettä myös sisävesiväylille, jos tämä verkkojen Eurooppa-väline tulee käyttöön. Muut kysymykset edelliset puhuvat esittevätkin jo. Kiitos. On harmi, että tämä konsepti päättyy, sillä ensimmäistä kertaa annettiin taloudellisia kannustimia, jotka liittyvät ilmastotavoitteisiin. Eli se, joka säästää, saa enemmän tukea. Ja liikennettä siirrettiin tie- teiltä raiteille ja vesiteille. Nyt sitten puhuttiin monimutkaiseksi, mutta ei sanottu, että no tässä ovat puutteet ja niitä pitää parantaa, vaan nyt sitten tämä tungetaan sinne väline, Eurooppa, verkkojen Euroopan välineeseen eikä mitään paranneta. Ja sitten, sitten jo tuo, suunnittelu, suunnitteluvaiheessa tuotaan, tuotaan ne sitten rakennetaan ja sitten rahavirtaa ja koko tämän prosessin pitäisi muuttua Tämä saman asian näkee päästökauppajärjestelmässä. Sehän oli uusi järjestelmä ja se haluttiin viedä läpi. Alussa tehtiin virheitä, annettiin aivan liikaa sertifikaatteja tai päästöoikeuksia ja sitten huomattiin, että markkinatalouden malli ei toimi ja tätä pitäisi parantaa. Ensimmäiselle askeleelle ei saatu enemmistöä parlamentissa. Eli tavallaan jäädään jumi tähän ensimmäiseen linjaukseen, että väline on oikea. Nyt en ymmärrä, että komissio tekee analyysin ja sanoo, että tässä ja tässä kohdassa oli puutteita, mutta metodi, nimittäin taloudellisten kannustiminen antaminen silloin, jos päästötavoitteet saavutetaan ja päästöjä alennetaan, niin koko tämä on nyt poistettu silloin voidaan luopua näistä ilmastotavoitteista kokonaan. Nimittäin verkkojen Eurooppa-välineessä ei ole minkäänlaisia, varmastikaan minkäänlaisia väli, kriteereitä siitä, että tukea saa vain silloin, jos päästöjä vähennetään. Mielestäni siis koko tässä, tässä Marko Polossa on hi, huo, hieno idea, joka nyt kuitenkin sitten, josta kuitenkin sitten luovutaan. Kiitos. Količek. Myslím, že není třeba opakovat to, co říkali moji kolegové. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt ei varmasti tarvitse enää toistaa sitä, mitä kollegat ovat sanoneet, vaan puuttuisin toiseen kysymykseen. Mitkä teollisuuden alat tai mitkä alat käyttävät Marco Polo-ohjelmassa näitä hankkeita. Ja tästä esimerkkinä parikymmentä vuotta sitten minä olin uudelleen rakentamassa lasitehdasta. Silloin meillä oli oma ra- rautatieasema ja pääsy rautateihin. Kaksi vuotta sitten minulle kerrottiin, että tämä rautatieosuus on poistettu, koska se ei enää kannata. Käyttölasi viedään sitä viedään korkeintaan 80 kilometriä. Muuten se ei ole kannattavaa. Tämä on aivan tyypillinen esimerkki merkittävistä valmisteista. Nyt ei kannata todellakaan poistaa tätä rautatieyhteyttä. Kiitos. Merci, monsieur le président. Je vais... Kiitos puheenjohtaja. No ehkä kuulostan ihan naurettavalta, mutta ehkä täytyy kuitenkin uteliaisuus päästää valloille. Voisiko komissio kertoa meille jostakin tyyppiesimerkistä Marko Polo-ohjelmassa? Jonkinlainen tällainen tyypillinen esimerkki, jonka avulla me ymmärtäisimme hieman paremmin, miten se toimii, koska kyllä minä tämän yleis toiminnan ymmärrän, mutta en oikeastaan pääse sen ytimeen. Okay, Mr. Eh, Karamitsos, minä tiedän yhden, siis tämä veturi-juttu, koska minä sille nimen annoin, Marko Polo tässä kanali äh, ali menevästä junasta. Mr. Chairman. Fotis, ole hyvä. Kiitos näistä monista kommenteista. En halunnut ennakoida sitä raporttia, jonka tulette saamaan tilintarkastustuomioistuimelta, eli en halunnut liikaa tätä ohjelmaa mainostaa koska on saavutettu paljon niistä asioista, jotka haluttiin saavuttaa, ja ainoa vaikeus oli liittyi hallinnollisiin sääntöihin, joita yritysten täytyi noudattaa. Varainhoitoasetus pakotti tähän. Muuten sanoin, että me olemme pyrkineet yksinkertaistamiseen. Me otimme opiksi Marka, Marko Polo ykkösestä. Me olemme yksinkertaistaneet Marko Polo kakkosta ja virastot antoivat ohjeita eri osapuolille meillä on ollut projekteja, jotka suurimmaksi osaksi siirsivät äh, rahtia rautateille ja merille. Me haluaisimme keskittyä enemmänkin äh, sisävesiin. Meillä on ollut kaksi tapausta, jossa me olemme pyrkineet kannustamaan sisävesien käyttöä, mutta siellä yksi ongelma on teollisuuden alan rakenne, on mikroyrityksiä, ei puhuta edes pk-yrityksistä, vaan mikroyrityksistä, eli yhden miehen yrityksistä. Jos on kysymyksessä yritys, jolla on 10-15 alusta, niin heitä ohjelma ehkä kiinnostaisi paljon enemmän ja tällainen yritys voisi lähteä projekteihin mukaan, mutta jos katsotte näitä projekteja, joita meillä on, niin ei sieltä löydy yhtään firmaa, jossa olisi yksi pieni alus. Ja sitä sitten yritettäisiin siirtää sisävesistöön. Me yritämme ryhmittää ne yhteen, jotta yritykset tulisivat ryhmänä virastojen kautta, mutta tässäkään emme ole saavuttaneet niin paljon kuin olisimme halunneet saavuttaa. Sitten herra Rikkee ja hänen yksinkertaiset projektinsa, joista hän haluaisi tietoa. Voisin sanoa, että esimerkiksi tieliikenne, maantiekuljetukset, luoteis Saksan ja Pohjois-Espanjan välillä on projekteja, joissa rekat on saatu siirrettyä teiltä laivareiteille. Monia rautatieprojekteja on olemassa sellaisia, jotka yhdistävät Italian ja Puolan sen sijaan, että rekat matkustavat teillä, niin yritykset ovat laittaneet rahdin rautateille ja ainakin suurin osa matkasta taittuu näin. Sitten maantieteellinen jakauma, tämä on hyvä kysymys ja meidän tulisi ehkä antaa parempi kuva tästä. Ja me kyllä pystymme tämän tekemään. Me voimme lähettää teille tietoa tästä maantieteellisestä katteesta, mutta kuten sanoin, niin lukunottamatta tietyt Kyproksen, Maltan kaltaiset tai jopa Irlanti sen kaltaiset paikat, niissä ei niin hyvin ole ohjelmiin lähdetty mukaan, mutta kaikki muut projektien jakautuminen kautta Euroopan on aika hyvällä tolalla. Sitten miten monimutkaisuuteen puututaan, herra Grossin pointti oli erittäin hyvä, ja miten menettelytapoja voitaisiin muuttaa. Me pyrimme yksinkertaistamaan Marko Polo ykkösestä kakkoseen, mutta emme niin paljon kuin haluaisimme. Nyt kun meillä on uusi lähestymistapa, jota me haluamme noudattaa ja teemme ante analyysiä rahtipalveluista uusissa rahoituskehyksissä ja uudessa TNT-yhteydessä, niin toivon mukaan voimme ottaa opiksi näistä heikkouksista, jotta voisimme yksinkertaistaa. Toinen asia, joka on aiheuttanut ongelmia, monet yritykset halusivat osallistua, mutta mutta he halusivat tämän viimeisen kilometrin myöskin mukaan. Toisin sanoen, että voitaisiin rakentaa esimerkiksi joku yhdystieterminaaliin tai voitaisiin rahoittaa konttisiltoja esimerkiksi sisävesiliikenteessä tai rautateillä, ja tämä ei ollut mahdollista tämänhetkisessä Marko Periaatteessa en tiedä, onko Kumut paikalla, mutta onhan täällä muitakin esittelijöitä. Uudessa tenteessä tämä on mahdollista. Eli tässä todellakin me olemme ottaneet opiksi ja tehneet parannuksia. Projektien koko sanoisin, että todellakin ne ovat suurimmaksi osaksi pieniä Pääasiassa kyseessä on pk-yritykset ja niistä saadaan hyviä tuloksia. Sitten Kramer, ilmastonsuojelu, en täysin ehkä ymmärtänyt, mitä tarkoititte, mutta tällä ohjelmalla siitä on saatu ympäristöetuja. Eli yksi sijoitettu euro, siitä saadaan 13 euroa ympäristöhyötyä liittyen meluun, päästöihin ja niin edelleen. Tämä on täysin selvää. Se on laskettu ja se on verifioitu. Minun mielestäni tämä on erittäin äh, hyvä äh, ulottuvuus äh, liikennemuoto siirtymässä. Me emme puhu erityisesti ETSstä tai sen tyyppisistä asioista, mutta yleisesti ottaen ympäristöedut, ja malli, jota on käytetty, se on osoittautunut hyväksi ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Ja sitten, sitten rahtityyppi. Hyvin paljon terästeollisuutta, elintarvikkeita, huonekaluja. Ilman mikrofonia. Yeah, how do you do that? Miten tämän aiotte tehdä verkko, verkkojen Euroopan välineessä ilman näitä kannustimia? Se on ongelma. Uh, no tästä on keskusteltu TEN-teen yhteydessä ja artiklan 38 yhteydessä Rahti liikenteen kohdalla nimenomaan kyseeseen tulee uh, se, että arvioidaan ympäristöedut, uh, innovaatio, kuljetusmuotojen siirtäminen enemmän ja Kaikki nämä ovat osa sitä artikla 38 arviointia, mutta on liian aikaista sanoa, kuinka suuresta osuudesta tässä on kysymys, mutta tämä on se, mitä on tähän mennessä otettu opiksi. Ja me koetamme käyttää näitä tuloksia mahdollisimman hyvin hyväksi, jotta verkkojen Eurooppa ja, ja TNT edistyvät. On, on this, uh... Aivan lyhyesti tulevaisuudesta. Eh, verkkojen Eurooppa-väline. Miten eh, järjestetään tarjouskilpailu? Voitteko selkeyttää siitä hiukan aikataulua ja verkkojen Eurooppa-välineessä oletamme, että jäsenvaltiot esittävät ehdotuksia, kun taas Marko Polo on enemmänkin äh, PK-yritysten ja yksityisten yritysten juttu. Miten nämä pienemmät hankkeet, äh, miten niihin, äh, niitä hoidetaan verkkojen Eurooppa-välineen kautta? Ehkä tätä voitte selkeyttää hiukan. Good question. I think... Uh, Hyvä kysymys. Artikla 38 rahtipalveluista ei ole sellainen, että vain jäsenvaltiot voisivat tehdä ehdotuksia Ensimmäiset ehdotukset, me pyydämme ehdotuksia ennen tämän vuoden loppua. Ja kun ex-ante-arviointi on viety päätökseen, niin silloin saadaan ensimmäiset ehdotukset, jonka perusteella käytetään sitten seuraava rahaerä. Eli tämänhetkinen komissio voi toivon mukaan käynnistää ensimmäisen ehdotuskierroksen tämän tyyppisiin toimiin liittyen ja liittyen artiklaan 38 tenteessä, mutta kaikki riippuu seuraavan parin viikon tapahtumista verkkojen Euroopan ja tenteen suhteen. Me olemme käynnistäneet ex ante arvioinnin tämän tyyppisistä toimista, jotka liittyvät artiklaan 38. Eli ensi vuoden alkuun mennessä meillä tulee olemaan parempi kuva siitä, mitä tähän ensimmäiseen erään otetaan mukaan. Tämä on siis tämänhetkinen suunnitelma. Okay, thank you very much. No niin, suurkiitokset tästä, herra Karamitsos. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Lausunto ITRE-valiokunnalle KARS 2020 herra Vlasak. Hän saa heti puheenvuoron. Chairman. Uh, Kiitoksia Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää teitä laittamaan kuulokkeet korville, sillä vaihdan äidinkieleeni. Ensinnäkin haluaisin esitellä tämän hyvin tärkeän lausunnon. Se nimittäin koskee alaa, joka on talouskasvulle ja vakaudelle tärkeä Euroopassa. Te tiedätte, että teollisuus käy läpi nyt vaikeita aikoja. Automaatioteollisuus, autoteollisuus on tehnyt tappioita jo monta vuotta ja monet yritykset joutuvat saneeraamaan toimintaansa monia tehtaita on nyt suljettu. Ja tässä on kyse 12 miljoonasta työstä, siksi vaikutukset ovat tällä alalla erityisen tärkeitä. Tästä syystä komissio on esittänyt toimintasuunnitelman, jotta tämä negatiivinen kehitys voitaisiin estää. En nyt mene tässä yksityiskohtiin. Te tiedätte, että tässä asiassa on neljä pilaria. Tietysti minä tuen komission ponnisteluita, sillä haluan tukea tätä teollisuuden alaa. Kuitenkin olen sitä mieltä, että toimintasuunnitelmat ja sen tavoitteet ovat hyvin epäselviä. Siinä, siellä on viittauksia lainsäädäntöteksteihin, joista, jotka eivät ole vielä valmiita, joista keskustellaan. Ja siellä on monitulkintaisuutta, sillä No tämä on tietysti toimintasuunnitelma, mutta kun teemme toimintasuunnitelmaa, kun komissio teki toimintasuunnitelmia, se perusti sen myönteisempiin skenaarioihin kuin nykyiset skenaariot, nimittäin teollisuuden tuotanto on tippunut 17 miljoonasta 11 miljoonaan vuodesta 2006. Monet valmistajat ovat vaikeiden taloudellisten vaikeuksien edessä. Mitä sitten tulee määrin, niin me, minun mielestäni meidän pitäisi ottaa käyttöön painopistealueita sen suhteen, mitä haluamme saavuttaa. Me emme todellakaan voi nyt jättää tätä tilaisuutta käyttämättä ja meidän pitäisi nopeasti sitten edistää tämän toimintasuunnitelman toteuttamista. Siksi olisi tärkeää, että perustettaisiin korkean tason CARS 2020 ryhmää. Meidän ei pitäisi odottaa vuoteen 2014 Lisäksi meidän pitäisi heti aloittaa vaikutusten arviointi tästä ehdotusta lainsäädännöstä, sillä muuten neuvottelumme ei ole järkeviä, sillä meillä ei ole perustana tietoja siitä, miten kaikki nämä toimet, mitä seurauksia niillä olisi valmistajille ja teollisuudelle. Me emme sit puutu siihen, miten valmistajat saavuttavat ympäristötavoitteet ja muut tavoitteet, sillä minun mielestäni on niin, että jos valmistajat pakotetaan keskittymään esimerkiksi aerodynaamisiin ominaisuuksiin, niin silloin jätetään huomiota muut kehitysmahdollisuudet, polttoaineet tai esimerkiksi renkaat, polttoainetehokkuus – ja näin ympäristötavoitteita ja sitten saavutettaisiin. Olisi paljon parempaa, että annettaisiin valmistajien päättää itse, mihin alueisiin ne keskittyvät. Monissa jäsenvaltioissa myöskään moottoritien verkostoja ei ole kehitetty tarpeeksi. Siksi meidän pitäisi tukea infrastruktuurin kehittämistä, moottoreiden kehittämistä, mutta ei pelkästään sitä, vaan myös ähm, vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittämistä. Odotan niillä kommenttejanne ja varmasti otatte huomioon sen, miten tärkeää tämä teollisuuden ala on EUn BKTn kasvulle ja työllisyydelle sekä innovoinnille. Kiitos. Kiitos. Sitten Ferber EPPstä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat. EPPn nimissä haluaisin kiittää esittelijää. Tämähän on vain lausunto, mutta kyllä liikennevaliokunnastakin pitää saada tähän ö, mielipide tähän mietintöön. Me olemme kaiken kaikkiaan hyvin paljon samaa mieltä esittelijän, valmistelijan kanssa. Haluaisin kuitenkin huomauttaa vielä näistä vaihtoehtoisista, vaihtoehtoisten polttoaineen infrastruktuureista, että harmonisaatiota pitäisi edistää. Tämä on toisessa kohdassa jo mainittu, mutta tällä alallahan olisi paljon parantamisen varaa. Me, meidän pitäisi puhua yhteisistä standardeista. Amerikkalaisten kanssa esimerkiksi sähköautoista ei ole yhteisiä standardeja. Ja sitten infrastruktuuri ja sen kehittäminen ei, ei todellakaan hyödytä, jos meillä on vaihtoehtoisia polttoaineita. Niille tarvitaan myös infrastruktuuria, sillä eihän se hyödytä, jos näitä ajoneuvoja on, mutta ne eivät sitten löydä mistään polttoaineitaan. Ja me voimme tukea kyllä pitkälti sitä, mitä valmistelija tässä jo mainitsikin. Var- varmasti saamme hyvän lausunnon aikaiseksi niin, että teollisuusvaliokunta ei voi muuta kuin ottaa tämän lausunnon sellaisenaan mukaan mietintöön. Kiitos. Garia Sabarubia. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Sosialistiryhmän nimissä haluaisin kiittää valmistelijaa. Minä haluaisin, että ensin kiitämme tästä komission ehdotuksesta ja tiedonannosta, koska yleensä ottaen se on tarpeellinen ja hyvä ehdotus. Varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että autosektori on strateginen ala, Euroopan teollisuuden ala, ja meidän pitää, pitää toimia, jotta tämä ala voi olla kilpailukykyinen ja kestävä ala, aivan kuten komissio ehdottaa. Ja edelleen voimme säilyttää tämän johtoaseman, joka meillä on maailmassa. Ja aivan totta, että myyntiluvut eivät näytä kovin hyvältä Niinpä tarvitaan tukea autoteollisuudelle. Parlamentti ja Euroopan muut toimielimet voivat siinä toimia. Olemme samaa mieltä tässä valmistelijan kanssa. Muutama seikka vain. Olemme sitä mieltä, että mahdollisimman nopeasti pitäisi saada tämä suunnitelma käyntiin ja aivan selkeästi pitäisi esittää, mitkä ovat ne välineet, joita on käytössä kun tätä ohjelmaa käynnistetään. En tiedä, onko tässä nyt väärinkäsitys vai onko meillä eri kanta, mutta mitä tulee esimerkiksi päästöihin autoalalla, tässä meillä oli kannanotto, joka annettiin ympäristövaliokunnalle ja se antoi ehdotuksensa. Saimme siitä sopimuksen parlamentin sisällä en tiedä, tuleeko se nyt sitten näihin tavoitteisiin. Ehkä tästä voitaisiin keskustella ainakin niin, että meidän pitäisi nähdä, mikä on sopimus eri valiokuntien välillä tässä. Mitä tulee Euroopan investointipankkiin, on aivan ilmeistä, että siinä se tekee töitä jo auto teollisuuden alalla, esimerkiksi lainoja ja lainojen vakuuksia Tällä tavoin voidaan helpottaa innovaatiotyötä ja nimenomaan rahallisesti täytyy tunnustaa, että Euroopan investointipankki tekee tässä mielessä jo töitä ja sama pätee korkean tason ryhmään. Tämä komission tiedonanto pohjautuu korkean tason työryhmän työhön ja sen pitäisi jatkaa yhdessä parlamentin ja komission kanssa töitä niin, että määritellään prioriteetit aivan yleis, yleisesti olemme sitä mieltä, että autoteollisuudella pitää olla käytössään kaikki välineet, mitä voi olla Euroopan unionilla, Euroopan investointipankin kautta, e, koska tämä ala on strateginen ala ja saattaa olla, että jäämme kilpailukyvyn junasta, jos emme toimi ajoissa. Kiitos. Griesbeck, Natalie. Griesbeck. Merci, président. Euh, Kiitos, puheenjohtaja. Olisin puhunut samaan tyyliin tästä mietinnöstä, koska minun mielestäni tässä tulee omaksua yhtenäinen lähestymistapa. Autoteollisuus on historiansa pahimmassa kriisissä. Numerotiedot ovat katastrofaalisia Euroopassa ja on totta, että tätä mietintöä tulisi käyttää hyväksi, jotta keskityttäisiin ratkaisuihin, jotta teollisuus pääsee uudelleen jalolleen. Koska jos me tämän teollisuuden alan jätämme oman onnensa nojaan, niin silloin se on kyllä alkusoittoa koko teollisuudelle tällä mantereella. Lasakin mietinnössä puhutaan aloitteista, joita täytyy koordinoida ja joiden täytyy olla vakaalla pohjalla. Ja tietenkin olen iloinen eurooppalaista puitekehyksestä, josta löytyy konkreettisia toimia ja jota voitaisiin täydentää, konsolidoida tietyin kohdin. Olen samaa mieltä siitä, mitä Ferber sanoi, jotta todellakin eurooppalaisen teollisuuden, autoteollisuuden uudistaminen liitettäisiin siihen politiikkaan, jota Eurooppa harjoittaa avainteollisuuden aloilla ja jonka täytyy mukautua edessä oleviin haasteisiin. On valitettava ja surullista todeta, että me emme ole toistaiseksi saaneet aikaiseksi sähköautoa, Sehän on eurooppalainen keksintö. Ja minun mielestäni täytyy keskittyä hybridiautoihin, jotta vastataan huomisen haasteisiin ja täytyy viedä tutkimusta ja innovaatiota eteenpäin vahvalla akselilla eurooppalaisessa politiikassa. Ja miksipä ei kehitettäisi suuren luokan ohjelmia vahvistun yhteistyön puitteissa eurooppalaisissa tutkimuskeskuksissa, jotta saataisiin tällaisia voittoja teollisuuden alalla aikaiseksi? Miksi emme voisi esimerkiksi harkita, että Eurooppa olisi puhtaiden kuljetusten mestari maailmassa? Tietenkin tämä vaatii yhteistyötä. Toiseksi en halua liian pitkään puhua, mutta innovaatiota ei teknologiassa saada aikaan ilman rahoitusta, jonka täytyy myös senkin olla keskitettyä ja summaltaan huomattavaa. Eurooppa ei ole vielä saavuttanut tavoitetta siitä, että 3 prosenttia BKTLstä sijoitettaisiin tutkimukseen. Sama pätee myös siihen, että pankkien täytyisi tarjota rahoitusta, jotta tämä saavutettaisiin. Sitten lopuksi me olemme luoneet globalisaatiorahaston auttamaan niitä henkilöitä, jotka ovat joutuneet autoteollisuudesta työttömiksi ja haluaisin sanoa näistä työläisistä muutaman sanan. Hehän ovat kriisin ensimmäisiä uhreja. Meidän täytyisi tässäkin asiassa pyrkiä auttamaan mahdollisimman paljon esimerkiksi jatkuvan koulutuksen suhteen ja tulisi pyrkiä ennakoimaan muutoksia tällä sektorilla. Eli jos on vaara siitä, että joutuu työttömäksi, niin näitä taitoja voitaisiin käyttää muilla sektoreilla. Eli tässä minun ensiajatukseni kollegan mietinnöstä ja tietenkin ryhmän kollegojen Meissnerin ja muiden kanssa tulemme laatimaan tarkistuksia, jotta meidän kantamme tulevat kuulluiksi. Kiitoksia. Mr. Kolicek. Kolicek. Děkuji, pane předsedo. Měl bych několik poznámeček, protože se s tímto tématem... Kiitos puheenjohtaja. Tämä nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun puhumme tästä aiheesta jo useissa esimerkiksi seminaareissa olemme tästä puhuneet vuonna 2020 tärkeimmät ajoneuvot Euroopassa ovat edelleen ajoneuvoja, joissa on polttomoottori. Tämä tarkoittaa sitä, että mekaaninen kehitys tarvitsee tukea. Myös kierrätystä ja prosessien parantamista pitää tukea. Ja juuri nopeus on tärkeä tekijä. Nämä ovat kaikki näkökohtia, jotka pitää ottaa huomioon juuri polttomoottoriajoneuvoissa. Nämä ovat klassisia perinteisiä ajoneuvoja, jotka tulevat dominoimaan vielä tulevaisuudessakin. Sitten, entä sitten vety, vety, vedyn tallennusjärjestelmät? Meidän pitäisi äh, harkita erilaisia äh, esimerkiksi näiden akkumulaattoreiden lataamista ja koko akkujen äh, vaihtamista kerralla autoissa. Nämä olisivat hyviä aloitteita. Ja lisäksi voisimme harkita yhdistettyjä järjestelmiä, sähköautoja ja hybridimoottoreita. Hybridimoottoreiden osia voitaisiin käyttää myös sitten tulevaisuuden sähköautojen kehittämisessä. On myös erityisiä sähköautoja, jotka käyttävät vetyä tulevaisuuden kehityksellä on myös muita ennakkoedellytyksiä, nimittäin infrastruktuurin olemassaolo sähköautoille ja vetyautoille. Meidän pitää olla, pitäisi olla varovaisia tavoitteiden suhteen niin, että tavoitteet ovat realistisia. Kiitos. Äh, Kiitos, että herra Kolitsik tässä vielä puhui näistä teknisistä kehityksestä. Tutkimuksen ja innovoinnin alalla meidän pitäisi lähteä polttomoottoreista, dieselmoottoreista ja mehän itsekin olemme ajat, asetat, asettaneet itsellemme NOx ja hiilidioksidipäästöjen rajoja vuoteen 2020 mennessä ja ja se nyt puhumme 95 gramman autosta tai ja meidän pitää, pu- pitää miettiä, mitä tämä tarkoittaa. Ovatko nämä tällaisia pienoisautoja vai mitä? Yksi litra diesel, dieseliä aiheuttaa 2,9 grammaa hiilidioksidia. Ja sitten kun tämä lasketaan kilometreinä, kilometreinä niin sitten näette, miten, minkälaista kulutusta pitää olla vuonna 2020, eli noin kolmen litran kulutusta. Jopa vuosia akkreditoidut loppaajat, niille pitää, niille pitää esittää kysymys, mitä varten ne, he ylipäänsä taistelevat. Toinen kysymy, kysymys on sitten ö, henkilöautojen polttomoottorit ja, ja, ja ö, niiden kiihdytys ja jarruttaminen ja ennen kaikkea jarrutusenergia, miten se voitaisiin tallentaa sähkömoottoriin. Ja täs, tä, tässä on kyse hybridiautoista. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe, herra puheenjohtaja. Tästä meidän pitäisi puhua aikaisemminkin. Hybridiautot ja sähköenergian tallentamiskapasiteetti autoissa on A ja O, nimittäin massa, kapasiteetti, massa ja suorituskyky suhde. Jos esimerkiksi akku painaa niin paljon kuin koko auto, niin eihän tässä ole mikään järkevä suhde enää käsessä, käsillä. Eli tutkimus ja innovointi litium-ioni akkujen suhteen on keskeinen aihe. Vety, polttokennot, minäkin olen sitä mieltä, että juuri vetypolttokennojen tutkimusta edistettäisiin meidän pitää keskittyä uusiin polttoaineisiin ja siksi on tärkeää, että viittaamme Horisontti 2020 hankkeeseen. Me haaskaamme aivan liikaa energiaa. Energiatehokkuus on tässä A ja O meidän ei tarvitse edes puhua takapainottamisesta tai hiilidioksidipäästöoikeuksista. Takapainottamisessa suhteen sanottiin, että no nyt meidän pitää tehdä näistä päästöoikeuksista taas kalliimpia. No ei, vaan meidän pitää määrätä sanktioita yrityksille, jos yritys siis aiheuttaa enemmän hiilidioksidia päästöjä kuin kuin on sallittu, niin silloin pitää ää, antaa sanktioita ja sitten heti siellä reagoitiin. Teollisuustuotanto viimeisten 20 vuoden aikana on Saksassa noussut 14,2 prosenttia ja energian kulutus on taas laskenut 2,3 prosenttia. Juuri tämä yhteys on se, johon meidän pitää keskittyä. Kiitos. From the commission. Kuksova komissiosta. Thank you for the comments. Uh, we take... Kiitoksia näistä kommenteista. Otamme huomioon sen, mitä tässä sanoitte. En tiedä, äh, halutaanko meiltä enää lisäkommentteja tähän. Well. Short. No, se oli lyhyesti esitetty, sen voin sanoa. Herra Vlasak, en tiedä, miten nyt komissiolle tässä suhteessa vastaatte. Ehkä voitte vastata jäsenille. Ehm, dámy a pánové, děkuji. Kiitos. Hyvät jäsenet, kiitos tästä keskustelusta. Otin ylös kaikki kommentit, jotka esitettiin keskustelussa. Tässä kohdassa haluaisin vastata ainakin joihinkin kysymyksistä. En todellakaan kyseenalaista tätä päästötavoitetta. Päästötavoitteen olemme asettaneet itsellemme. Haluaisin kuitenkin sanoa, että minun ehdotukseni on se, että saisimme enemmän joustavuutta yrityksille sen suhteen, mitä vaihtoehtoja ne haluavat kehittää. Eli meidän ei pitäisi määrätä tiettyä aluetta, jota niiden pitää kehittää, esimerkiksi aerodynamiikkaa. On nimittäin monia mahdollisuuksia saavuttaa nämä päästötavoitteet ja kannustimet tutkimukselle ja kehitykselle, se on autoteollisuudessa en, ensisijainen kysymys. Ja tämä tietysti liittyy myös globalisaatiorahastoon. Meillä on useita mahdollisuuksia kehittää hybridiaitoissa energian talteenottoa, mutta meidän pitää ottaa myös paino- ja tuotantokustannukset huomioon. Pitäisi saada hyödyllinen suhde näiden kahden välille aikaiseksi. Kiitos paljon kaikille ja otan mielelläni myös ehdotuksia kirjallisessa muodossa vastaan. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Määräaika tarkistuksille 15.7. kello 12. 17. päivä syyskuuta äh, äänestys valiokunnassa ja lokakuussa äänestetään Itressä, varmasti marraskuussa äh, sitten täysistunnossa. Eli 15.7. määräaika tarkistuksille. Ja nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan, esityslista kohtaan. Kyseessä on Rova Grisbekin lausuntoluonnos, unionin jäsenvaltioiden operatiivinen ulkorajayhteistyö, virasto koordinointi. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Liikennevaliokunta on nimittänyt minut valmistelijaksi ajatellen ulkorajayhteistyössä huolehtivan viraston koordinoin operatiivisen, operatiivisen yhteistyön puitteissa suoritettavien ulkoisten merirajojen vartioinnista. E, Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta. Aivan kuten tässä äm, asetuksen äm, otsikossa sanotaan, kyseessä on sellainen teksti, jossa käsitellään unionin ulkorajoja ja Kyseessä on Libe-valiokunnan asia. Tässä hyvälläkään mm, hyvällä tahdolla voidaan muistaa, että liikenneulottuvuus tässä on melko rajallinen. Ainoa liikenneulottuvuus tässä mietinnössä liittyy pelastus- ja koordinointitoimiin, samoin kuin tutkimustoimiin. Niinpä olen päättänyt keskittää ehdotukseni näihin asioihin, eli rajavartioston koulutus, jotta he voivat auttaa hädässä olevia henkilöitä ja tiedonvaihto. Aivan ensiksi, mitä tulee tähän meripelastukseen ja tässä tulee monta pöytäkirjaa mukaan koskien pelastusta merillä mailla – malla ja e, kyseessä on myös kansainvälisen rikollisuuden e, asiakirja, samoin kuin e, merillä olevan henkilöstön kohtelu. Mitä tulee sitten rajavartioston koulutukseen, käytännön koulutus, jotta voidaan auttaa hädässä olevia henkilöitä juridinen koulutus on tässä ehdotuksessa jo mukana, varsinkin kun puhutaan humanitaarista tukea ja eh, kiireellistä lääkinnällistä apua eh, humanitaarista eh, toimintaa varten aluksilla pitäisi olla humanitaarinen mm, pakkaus minä olen nähnyt tästä esimerkkejä. Siellä on sellaisia aluksia, joilla ei ole tätä lääkintäpakettia ja joitakin, joilla ei ole. Tästä pitäisi tulla standardia, asia pitäisi hoitaa, mm, että voidaan antaa apua merellä. Mm, pitäisi olla myös lääkintähenkilöstöä aluksella. E, tässä siis suurin piirtein asia, niin on tärkeää, että me voisimme järjestää paremmin tai lisätä tiedonvaihtoa meren kulkuvalvonnassa olevien henkilöiden välillä, aivan kuten sanotaan integroidussa meripolitiikassa ja tässä pyritään nimenomaan yhdistämään valvontamenettelyt ja varmistamaan merenkulun turvallisuus tällä tavoin, kalastusvalvonta, rajavalvonta, kaikki valvontatoimet, joita tapahtuu asetuksen puitteissa. Ja tällä tavoin valvontaelimien toimet pitäisi hoitaa niin, että vähennetään myös kustannuksia. Ja tässä näissä yleispuitteissa, eli koulutus ja avunanto, mm, tiedon keruu, jotta eh, helpotettaisiin pelastusta merellä ja tiedon keruuta, tiedon vaihtoa. Eh, meillä pitäisi olla eh, tiedonvaihtovälineet, jotta voitaisiin valvoa meren, merialueita unionissa paremmin. Ehdotan tässä, että viraston rooli pitäisi määritellä asetuksessa, joka, jossa käsitellään juuri Eurosur-kysymystä. Ja tästä vielä lopuksi. Niin Paavihan kävi Lampedusalla eilen vai oliko se päivänä, hän painotti Eh, miten onnettomia nämä ihmiset ovat, eh, jotka eh, ovat menehtyneet merelle. Hän kävi katsomassa tilannetta tuolla Lampedusan saarella. Ei tämä mikään vaavi pyyhteys ole, mutta haluan painottaa sitä, mitä sanottiin tämän vieraan, koska jo kolmen vuoden ajan Lampedusa on ollut maahanmuuttajien yksi maahanmuuttaja keskuksista Euroopan unionin ulkorajoilla. Haluaisin muistuttaa, että kaikilla eh, aluksilla on velvollisuus auttaa henkilöitä, jotka ovat merihädässä eh, usein törmätään eh, siihen direktiiviin, jossa eh, kielletään laiton maahanmuutto. Pitää muistaa, että saattaa olla, että yksityiset alukset saattavat tosiaan pelätä, että niille koituu seurauksia, eh, kun osallistutaan maahanmuuttajien pelastamiseen, mutta kehottaisin komissiota vastaamaan näihin ajatuksiin, joita tämä herättää. Eh, tällä tavoin voitaisiin eh, muuttaa tekstiä niin, että otetaan huomioon eh, tällaiset meripelastustilanteet. Tässä siis olennaisilta osiltaan niin Odotan kovasti teidän kommenttejanne ja kritiikkianne. Niin mitä tulee äh, liikenneulottuvuuteen, äh, se on tämä, äh, koska muussa tapauksessa kyseessä on LIBE-valiokunta, joka hoitaa asiaa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos. Fidanza EPPstä. Io ringrazio la collega Grisbeck per questo. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Rova Grisbeckille tästä työstä. Tämä on oikein vaikea työtä nyt tässä keskittyä liikennenäkökohtaan lausunnossa. Tämä teksti on mennyt oikeaan suuntaan. Yritetään erottaa meidän toimivaltuutemme Liben valtuuksista. Meidän pitää pitää miele, mielessä oma oma käsittelyalamme tässä. Ja nyt kollegat puhuu, kollega puhui pelastusoperaatioista. On hyvin vaikeaa jakaa vastuu eri EU-maiden välillä. Me tarvitsemme tähän välineitä ja Frontex on yksi näistä välineistä. Minä aion esittää muutamia tarkistuksia. Puhun niissä meriliikenteestä ja äh, tässä ennen kaikkea keskityn näiden niin sanottujen raja-alueiden määritelmään. Välimerellähän on päällikkäisyyksiä, siellä on aluevedet, yksittäisten valtioiden aluevedet, ja sitten on nämä naapurialueiden vedet. Ja sitten meillä on myös tämä ää, yksinomainen talousalio. Tämä on se alue, joka tulee tämän jälkeen. Ja, se, ja sitten seuraavaksi tulevat kansainväliset vedet. Ja mm, ehkä meidän pitäisi ottaa käyttöön uusi käsite, jolla voimme tehdä selväksi, että näissä pelastusoperaatioissa juuri nämä maantieteelliset ulottuvuudet on otettava huomioon. Eli alueet on määriteltävä paremmin ja vastuu on jäsenvaltioiden välillä määriteltävä tarvaksi. Tämä on erityisen tärkeä juuri Välimerellä, sillä siellä on todellakin tämä jako, epäselvä jako eri alueisiin ja on tiettyjä päällekkäisyyksiä olemassa kollega on tehnyt oikein hyvää työtä lausunnon eteen ja voin kaiken kaikkiaan tukea sitä vain tämä liikennetekninen osa siitä tämän tarkistuksen. Kiitos. Daniel, haluaisin kiittää kollega Grisbeckiä hyvästä lausunnosta, jossa puhutaan myöskin Välimeren Välimerellä tapahtuvasta laittomasta maahanmuutosta, ja erityisesti Kreikan ja Turkin välillä jäsenvaltioiden miehistöt, jotka osallistuvat pelastusoperaatioihin ja jotka myöskin ovat kärsineet, kun taloudellinen ilmapiiri esimerkiksi Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä on huonontunut vuoden 2010 päätöksen tarkoitus ja myöskin edessämme olevan tekstin tarkoitus vahvistaa ähm, niitä järjestelmiä, joita jäsenmailla on, ja nimenomaan pitäen mielessä tietyt perusoikeudet ja tilanne avomerellä. On aivan selvää, että että miehistö laivas, laivoilla heidän täytyy kunnioittaa Euroopassa tärkeinä pidettyinä periaatteita, ottaen huomioon tietenkin paikalliset olosuhteet. Mutta mitä tulee niihin, jotka liittyvät, niihin asioihin, jotka liittyvät merikuljetuksiin, minun mielestäni niissä täytyisi löytää tasapaino asetuksen sääntöjen välillä ja sen välillä, mitä eurooppalainen lainsäädäntö ja kansainvälinen lainsäädäntö näistä asioista sanoo. Esimerkiksi etsintä- ja pelastustoimenpiteet ne, niitä säädellään erilaisilla kansainvälisillä sopimuksilla ja täten meidän täytyy tarkastella sitä, tuleeko meidän muuttaa näitä omia sääntöjämme, jotta saavutetaan se ensisijainen tavoite ihmisten löytäminen ja pelastaminen mereltä vai jätetäänkö tämä asia kansainvälisen järjestön hoidettavaksi, koska sehän näitä sääntöjä kansainvälisellä tasolla säätää. Thank you. Mr. Taylor. Herra Taylor. Uh, thanks, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, Ensinäkemältä tämä lausunto uh, sisältää aika, paljon, aika vähän uh, liikenneulottuvuuksia, niin kuin tässä jo sanottiin, mutta me olemme tilanteessa, joka on järkyttävä. Tuhannet ihmiset kuolevat, hukkuvat, kun pyrkivät EUn rannoille. Jotkut alukset heitä etsivät ja sitten nämä palaavat, vaikka alukset ja matkustajat ovat hädässä. Siitä syystä olemme tyytyväisiä artikla 9, jossa pyritään puuttumaan tähän asiaan niin, että äh, määritellään tämä pelastus. Äh, se on olennainen kysymys tässä, äh, kun tarkastelemme tätä asiakirjaa, niin kaiken kaikkiaan siinä on hyvät näkökohdat. Lopuksi vielä komissiolle. Miten tämä ehdotus on linjassa tai yhteyksissä EU-naapurustrategiaan? politiikan aloihin ja niiden varoihin. Ehkä komissio voi vastata tähän kysymykseen. Kiitos komissio. Thank you very much. Uh, on behalf of the... Kiitos komission puolesta haluaisin kiittää Rova Grisbeckia tästä lausuntoluonnoksesta ja haluaisin kiittää myöskin parlamenttia siitä, että se toimi niin nopeasti tässä asiassa. Ehkä lähtisin liikkeelle puhumassa siitä, mistä herra Danelis puhui, eli yhteensopivuus kansainvälisen lain kanssa. Meidän ehdotuksessamme me olemme pyrkineet siihen, että tämä on linjassa kansainvälisen, kansainvälisten välineiden kanssa, aivan erityisesti etsintä ja, ja pelastussopimusten ja YK on merilain kanssa. Ja tämä on tasapaino sen välillä, mikä liittyy rajaturvallisuuteen tällaisissa hektisissä merioperaatioissa ja toisaalta näiden pelastusyksiköiden toiminnan välillä. Tämä teksti on laadittu niin, että me annamme kriteerit sille, mitä voi, tulisi pitää hätävaiheena. Sen jälkeen sitten koordinoidaan operaatiota. Se siirrettäisiin, tämä tehtävä siirrettäisiin kyseenomaisen alueen pelastusyksiköille. Sitten miten tämä liittyy liittyy eurooppalaiseen äh, naapuruspolitiikkaan. Herra Taylor kysyi tätä. Kyseessä on väline, jossa jäsenvaltiot toimivat äh, Frontexin alaisuudessa. Tämä ei sinällään ole väline, joka äh, pitäisi huolta suhteista kolmansiin maihin. Jos sallitte, niin haluaisin kuitenkin tehdä muutaman huomion tästä lausuntoluonnoksesta pääasiassa liittyen niihin, joista Rova Grisbeck itse puhui. Ensinnäkin yhteinen tiedonvaihto, ympäristö ja se, miten se liittyy Frontexiin. Haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että komissio parhaillaan laatii vaikutus arviota tällaisesta ympäristöstä ja siihen liittyisi myöskin juridinen tutkimus ja tutkimus siitä, minkälainen, minkälaisen rakenteen puitteissa tietojenvaihtoja voitaisiin käydä. Tällä hetkellä mitään ei ole vielä hallintorakenteesta päätetty tämän tietojenvaihtoympäristön suhteen, toisin sanoen mikä virasto siitä olisi vastuussa, olisiko se EMSA, Frontex tai joku muu virasto, pääasiassa siitä syystä, että tässä on kysymys juridisesta kompetenssista ja oikeusperustasta. On ehdotettu, että ehkä voitaisiin omaksua alakohtainen lähestymistapa ja tällainen tietojenjakoympäristö ympäristö voitaisiin pohjata esimerkiksi SafeSeanetiin tai Eurosuriin Tämä väline, joka meillä nyt on edessämme, sen ei tulisi ennakoida niitä keskusteluja, joita tästä yhteisestä tietojenvaihtoympäristöstä tullaan käymään. Toinen asia, josta haluaisin puhua, liittyy koulutukseen, ähm, lääkintäpalveluihin ja siihen, että tällaiset lääkintäpaketit tulisi olla aluksilla. No tietenkään tämän lisäarvoa ei voida kieltää, mutta me hieman epäilemme, kattaako ehdotuksen oikeusperusta lääkintäkoulutuksen ja kattaisiko se esimerkiksi varusteiden hankkimisen aluksille. Eli me tulemme tarkastelemaan tätä ehdotusta. Tarkastelemme myöskin suojelulausekeasiaa. Sieltä löytyy säädös, jossa puhutaan korvauksista, joita aluksille maksettaisiin. Tämä myöskin on asia, jota haluaisimme tarkastella, koska missä olosuhteissa korvauksia maksetaan, se ei käy tästä ilmi, eikä ole myöskään selvää, kuka korvauksen maksaisi näissä olosuhteissa. Tässä viitataan myöskin artiklaan 10, joka ei ainoastaan ähm, koske alusten pysäyttämistä, vaan myöskin pelastusoperaatioita. Jos teillä on muita kysymyksiä, voin niihin vastata. Roa Griesbeck, haluatteko sanoa jotakin? Euh, monsieur le Président, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain nopeasti kiittää komissiota siitä, että se on halunnut vastata kysymyksiin tai näihin ehdotuksiin, joita esitin. Meillä on tietenkin nämä mahdollisuus vielä keskustella asiasta, tämän vaikutusten arviointi, jotta voidaan parantaa tiedonvaihtoa koskien sitä, mikä virasto tätä asiaa hoitaisi. Tämä olisi tärkeää sitten tämä lääkintäpaketti näillä aluksilla. Ensinnäkin koulutus on hyvin tärkeä ja varmasti siihen löytyy oikeusperusta, siitä puhutaan vielä, mutta minä kiitän myös kollegoja. Tämä määritelmäkysymys ajatellen alueita, se on erittäin tärkeä. En tiedä missä määrin komissio ei vastannut tähän kysymykseen juurikaan. Onko kyse liikennevaliokunnasta? Me voisimme katsoa tätä ongelmaa, joka liittyy eri vyöhykkeisiin kansainvälisten alueiden ja talousalueiden välillä merillä. En tiedä, onko asia sellainen, että se siis pitää hoitaa tämän asiakirjan puitteissa. Meidän täytyy tarkastella, onko näin. Tietenkin olen käytettävissä ne jatkotoimia varten. Kiitoksia siis ehdotuksista ja nyt käymme läpi näitä kysymyksiä vielä tarkistuksien muodossa. Okay. Did you want to say... Halusitteko sanoa vielä jotakin, Rahili? Jos voitte esittää asianne lyhyesti. Pyydän anteeksi, Rova Grisbeck, en vastannut kysymykseen merialueista. Niin, olette tässä aivan oikeassa. Me emme puuttuneet merialuekysymykseen. Syynä oli se, että aluevedet ne kuuluvat valtioiden itsemääräämisoikeuden piiriin ja niistä päätöksiä tekevät jäsenvaltiot YK merilaaki peruskirjan mukaisesti. Pelastusoperaatiot ovat arsia erikseen ja niistä tehdään päätöksiä etsintä- ja pelastuspöytäkirjan perusteluja. Kuten Fidanza sanoi, ne ovat osittain päällekkäisiä, mutta tässä ehdotuksessa me pyrimme kunnioittamaan merialueita jäsenvaltioiden määrittelemällä tavalla ja työstää asiaa tältä pohjalta ei muuta lisättävää ja kiitokset vielä tästä toisesta puheenvuorosta. Haluaisin muistuttaa jäseniä siitä, että määräaika tarkistuksille on 11. heinäkuuta kello 12. Valiokunnassa tästä äänestetään 17. syyskuuta ja kansalaisvapauksien valiokunnassa lokakuussa. Eli määräaika tarkistuksille on 11. perjantaina torstaina kello 12, siis 11.7. kello 12. Seuraavaksi, huhu, tämä onkin pitkä iltapäivä. Seuraavaksi verkkojen Eurooppa välineen liikennekäytävät ja komission ö, esittely Äh, herra Pake, ja minulla on sinulle ensimmäinen kysymys, mikä ero näiden kahden asiakirjan välillä on, mutta anyway, saat puheenvuoron. Everyone, thank you very much. Uh, shall I take the... Kiitoksia kovasti. Käsittelenkö nämä kaksi kohtaa yhdessä? Lose the will. Joo, kyllä, koska muuten minulta menee, en halua enää pysyä hengissä. Um, so maybe... No niin, Ensinnäkin, jos sopii tässä verkkojen Euroopan välineen ja TNT-verkkojen esittelijät halusivat, että tämä tuli esille liikennevaliokunnassa ja sovittiin tästä päivästä. Minulla on mahdollisuus lyhyesti vetää yhteenveto tästä linjausprosessista, jota pyydettiin valiokunnan tarkistuksessa viime joulukuussa. Ja tältä pohjalta komissio on tehnyt yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, on pyritty var- varmistumaan siitä, että liikennekäytävät, jotka eivät täysin ole poikkeavia, mutta eivät samassa linjassa. Ne on nyt tuotu yhteen ajatellen verkkojen Eurooppaa ja TNT verkkoja. Tämä linjaus on tietenkin poliittinen, että meillä on yksi käytävä kokonaisuus niin, että meillä on multimodaali rautatiekäytävä enemmän avoimuutta eri sidosryhmien kanssa, kun on vain yhdet liikennekäytävät, mutta halutaan li- mahdollisimman paljon lisäarvoa niin, että rautatiekäytävät hyväksyvä, hyötyvät TNT-politiikasta ja lisäksi voidaan hyötyä myös rahtikäytävistä. Eli tämä linjaus toimi. Sitä kannatti parlamentti ja käsittääkseni tämä prosessi oli hyvin hyödyllinen myös jäsenvaltioille ja ajatellen nykyisiä rautatiekäytäviä. En mene nyt tässä yksityiskohtiin tässä linjausprosessissa, mutta meidän kannattaa nyt tarkastella tätä myöhemmin tänään. Rike puhuu Verkkojen eurooppa välinen tuloksista, mutta nämä käytävät siinä on viety yhteen useampiakin ja siinä linjauksia muutettiin joiltain osin. Ja sitten tuolla liitteessä on kuvaus, uusi kuvaus myös rahti, raiden rahtikäytävistä Ja eh, tällä tavoin meillä on nyt sellaiset liikennekäytävät, jotka eh, toivottavasti eh, myöhemmin viedään vielä päätökseen tänä vuonna. Ja lisäksi rahtikäytävät tulevat voimaan myöhemmin. Tämä koskee sekä rautatiepolitiikkaa että TNT-politiikkaa. Tässä asetta varmistaa täällä samoin kuin huomenna vielä Koreperissä, mutta sitten kun tämä asia on hoidettu, sitten olemme päässeet eteenpäin merkittävästi rautatiekäytävissä ja täyttäneet siinä myös porsanreijät ja edistäneet verkostoa. Sitten TNT ja tämän vuoden valinta prosessi. Tästä on kaksi esitettä, eli vuotuinen työohjelma ja sitten monivuotinen työohjelma. Aivan kuten joka vuosi me teemme monivuotisen työohjelman ajatellen prioriteettihankkeita ja sitten vuotuinen ohjelma. Se koskee lähinnä jäljellä olevia hankkeita ja TNT-verkostoa Tämä oli nykyisin ohjelman viimeinen vaihe ja edelleen rahoitusta on käytettävissä. Ehkä me myöhemmin kesän jälkeen annamme tähän vielä yhden lisäyksen työohjelmaan, mutta tämä on viimeisin suurin osuus nykyisessä TNT-ohjelmassa, 1,5 miljardi euroa yhteensä monivuotisen ja vuotuisen keskellä, kesken ja merkittävä rahoitus noin viisi kertaa suurempi on investointien määrä. Täällä katsaus on aivan alussa. Se on teille lähetetty sähköisesti muutama päivä sitten ja yleiskatsaus koskien selvityksiä ja tutkimuksia. Meillä on vain suurempi osuus kovissa investoinneissa, kun katsotaan viimeistä kuutta vuotta ohjelmissa merkittävät prioriteetit TNT-politiikassa E RTMS, ERTMS mukana, mukana myös merten valtatietä ja viittaisi myös näihin pariin erityisnäkökohtaan. Prioriteetteja vuotuisessa ohjelmassa edistetään innovaatiota, uusia teknologian muotoja, infrastruktuuria, rahoituskomponentti puhtaassa liikenteessä julkinen yksityinen kumppanuus, sitä painottaisin myös tällä tavoin edistetään rahoitusta ja julkista ulottuvuutta ja sitten useita hankkeita on sellaisia, jotka tukevat tulevia rautatie käytäviä infrastruktuurihankkeita, jotka ovat liikennepolitiikan kanssa samassa linjassa. Sitten monivuotinen ohjelma, siinä päähuomio kiinnittyy siihen, että tämä oli erittäin vaikea valintaprosessi. Meille tuli oikeastaan viisi kertaa enemmän hakemuksia. Edelleen on paljon nämä TNT-hankkeita, jotka tarvitsevat rahoitusta jäsenvaltioissa, mutta samaan aikaan se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä vaikeita valintoja ja niitä ohjasi eh, se, että meidän täytyy säilyttää ne hankkeet, joissa on eniten lisäarvoa EU-tasolla. Me luotamme, että ne voidaan täytäntöönpanna saman tien, koska tämä on ohjelma viimeinen vuosi. Ja eh, tässä voidaan mennä ainoastaan 2015 vuoden loppuun näiden hankkeiden osalta. Nämä olivat ne kriteerit, joiden pohjalta valitsimme hankkeita tästä laajasta tarjonnasta 340 miljoonaa yhteensä. Kiitos. Ja. Herra Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kohta herättää minussa muutaman kysymyksen tai haasin ainakin selvennyksen niihin. Öm, haluaisin kiittää komissiota tästä aloitteesta aivan ensiksi. Halusin vain tietää, minkälaisia suoria vaikutuksia tällä on eri maissa. Tämä yhdistäminen, toimiiko se kaikissa maissa vai onko edelleen olemassa jonkinlaisia poikkeuksia vai, tai onko maita, jotka aiheuttavat ongelmia? Toiseksi määräajat. Onko tietyissä jäsenvaltioissa ehdotettu aikataulua tämän yhdistämisen asteittaisuudesta? Mistä syystä, jos näin on tehty, mistä syystä? Kolmanneksi, meillähän on ollut ydinverkossa tietty menettely, siirretäänkö tämä menettely myös näihin käytäviin vai onko, otetaanko eri menettely käyttöön? Meillä nyt oli hyvin vähän aikaa lukea nämä asiakirjat, jotka jaoitte tänään. Kesätauolla ne varmasti luemme to- todella tarkasti. Öö, haluaisin lisätä kuitenkin vielä yhden yksinkertaisen kysymyksen. Monivuotiset tavoitteet Nimittäin puhuisi mainitsi tämän ilmaliikenteen hallintajärjestelmän. Me olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa meidän pitää todeta, että yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, siis ensi ensimmäinen muoto e, ja sen täytäntöpano ei toimi poliittisista syistä. Minkälaisia investointeja kohdennatte tähän ja miten tämä suhtautuu Euroopan komission ehdotukseen? Onko tässä investointeja, jotka, jotka vastaavat toista ehdotusta vai vastaavatko ne ensimmäistä ehdotusta vai onko niin, että näiden kahden SES-ehdotuksen välillä ei ole minkälaisia eroja? voi myös kirjallisesti esittää nämä kysymykset. Ajala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, yo quería agradecer a la comisión esta Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota ja myöskin niistä tiedoista, joita me saimme projekteista. En principio, ha dicho señor Paquet que para des... Herra Pake sanoi, että kesän jälkeen saisimme ohjelman, josta saisimme lisätietoa. Nämä ehdotuspyynnöt, jotka meille tässä nyt ehdotetaan, niin haluaisin tietää, onko lisärahaa ollut saatavilla ja kuinka monta lisäprojektia olisi voitu hyväksyä näiden lisäsummien perusteella, koska on projekteja, joita ei ehkä esitelty oikealla tavalla ja jotka eivät missään tapauksessa olisi päässeet läpi, koska niissä ei ole eurooppalaista lisäarvoa, mutta joissakin toisissa lisäarvoa oli, mutta niitä ei raho- rahon puutteen takia pystytty rahoittamaan. Jos tämän tiedon saisimme, niin se olisi hyödyllistä, jotta voisimme tietoon perusteen analysoida tätä tilannetta ja ymmärtää, tämän monivuotisen budjetin, joka kohta eteemme tulee. Sitten tämä ehdotuspyyntökierros, siihenhän liittyy monia monivuotisia suunnitelmia, eli sillä on vaikutusta ohjelmointiin, niin haluaisin tietää, mitä komissio, miten komissio aikoo hoitaa nämä uudet ja, va, uuden ja vanhan ohjelmointikauden nivoutumisen toisiinsa. Sitten on myöskin kansallisia projekteja, jotka ovat selkeästikin ristiriidassa suhteessa siihen, mitä me haluamme saavuttaa verkkojen Euroopan kautta. Komissio haluaako se reagoida näihin kansallisiin projekteihin, jotka ovat ristiriidassa äh, verkkojen Eurooppa-välinen kanssa? Ehm, Kolicek. Kiitos. Kaksi pikkukysymystä. Ensinnäkin herra Pake varmasti huomasi, että tässä ei ole keskieurooppalaisia hankkeita, paitsi tämä yksi pohjois etelähanke. Muissa Euroopan osissa taas on useita hankkeita. Tämä on mennyt niin pitkälle, että Keski-Euroopan maiden hallitukset eivät edes hae varoja. Eli hakemuksia ei edes hylätä montaakaan. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi, miten pitkälle olemme päässeet eri liikennemuut, eli liikenneblokkien yhdistämisessä on olemassa tällainen Keski-Euroopan blokki. Luulen, että tästä tulee ongelmia, sillä Keski-Euroopan blokissa ei tapahdu juuri mitään. On olemassa yleissopimus, joka hyväksyttiin liikenteen liikenteen yhdenmukaistamisesta, mutta itävaltalaiset eivät löytäneet tälle tilaa ja siksi tämä on hylätty. Nyt meillä on sitten yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, näiden blokkien yhdenmukaistaminen ja sitten Cesar-ohjelma. Mikä, mitä Keski-Euroopassa siis tapahtuu? Ja, Kramer. Grade. Kiitos. Katsas, katses, katsaskelin tämän läpi tämän ähm, asiakirjan Keski-Euroopan kysymys on ei, mielenkiintoinen, mutta ensiksi sivulle 79 siinä puhutaan tutkimuksesta Kavalan ja Tahotain välillä, uudesta, uudesta reitistä Kavalan ja Tahotain välillä. Kreikkahan on sulkenut kaikki rajan väliset ö, ö, alueet, vaikka niitä on ra- rahoitettu EU-varoilla aiotaanko tästä päätöksestä vetää johtopäätöksiä ja taataanko, että täällä reiteillä ajetaan, vaikka, vaikka päätös on tehty. Eli siis, eli siis tehdäänkö tässä vain tutkimuksia insinööritoimistojen työllistämiseksi vai onko tällä jotain seurauksiakin? Sitten toiseksi. Usein olemme puhuneet siitä, että, että tämä maksaa itse asiassa 26 miljoonaa Ranskan tilintarkastustuomioistuimen sanat, niin nyt Ranskassa sitten sanotaan, että hankkeet lopetetaan, en tiedä Itä, onko Italiassa tehty tällaisia tutkimuksia, mutta joka tapauksessa Lyon Torino-reitti ei valmistu ö, lähiaikoina. Ö, siis siirretäänkö nämä rat sitten toisiin hankkeisiin, sillä tämä hanke ei valmistu lähitulevaisuudessa. Siellä halutaan, on siis suuria suunnitelmia, mutta investointi, investoinnit eivät ole selviä. Miten reagoitte näihin, sillä emme halua minkäänlaisia tutkimuspinkkoja saada. Me haluamme vain saada tietää, onko realistinen mahdollisuus toteuttaa nämä hankkeet ja toteutetaanko ne todellakin, sillä me haluamme nämä vaikutukset käytännössä nähdä. Emme halua niitä vain paperilla nähdä, vaan todellakin käytännössä. Kiitos. Sitten Erttu. Ja vielen dank, Rike. Kiitos, herra Rike. Kiitos, kollegat. Ensinnäkin haluaisin kiittää TNT-virastoa, sillä se, sehän tekee tätä työtä vuosi vuodelta. Tämä, ja nytkin on valittu oikein mielenkiintoisia hankkeita, niitä on 134 ja 89 on niistä valittu loppujen lopuksi. Mielestäni on myönteistä se, että on otettu oikeat painopisteet käyttöön keskitytään aivan selkeästi rautatieliikenteeseen ja sisävesiväyliin sekä älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämiseen. TEN T-lainsäädännössä tätä olemme vaatineet ja tulevaisuudessakin tämä tulee olemaan oikea ja tärkeä suuntaus. Lisäksi kun tarkastelemme tulevaisuutta, niin näemme, että paine kyllä tässä kasvaa. 10 miljardia euroa meni kohesiovaltioihin. Loppujen lopuksi tulevaisuudessa meidän pitää lähteä siitä, että tarvitsemme enemmän avoimuutta ja meidän pitää näyttää avoimuutta, jotta voimme perustella nämä päätökset. Se on varmasti vaikeampaa tulevaisuudessa ja se mielessä mielestäni olisi kyllä järkevää, jos komissio harkitsisi näissä perä, perusteluissa, eli kohdassa evaluation, jos siis perusteltaisiin, mikä, mikä hanke on valittu, eli siis tätä perusteluosaa pitäisi laajentaa, Eli juuri pitäisi tulla tarkasti kertoa, miksi juuri tämä hanke on valittu. Varmasti paine siis kasvaa ja kilpailutilanne eri hankkeiden välillä, joista ilmoitetaan, varmasti kasvaa. Sen takia olisi järkevää, jos perusteltaisiin paljon tarkemmin ja paremmin päätökset. Konkreettinen kysymys vielä komission edustajille. projektista 13.06.66 no- 3,7 miljardia euroa Mede Nissan Motors yritykselle, jotta nämä monistandardiset latausasemat voidaan yhteisrahoittaa 15 prosentin asteella. Eli tässä on ö, kyse siis ö, Yhdistyneen kuningaskunnan Irlannin yhteydestä. Tässä on siis kyse 50 prosentin yhteisrahoituksesta. Onko, onko siis tarpeen vaan rahoittaa 50 prosentilla näitä sähköautojen latausasemia? Se on ensimmäinen kysymykseni. Ja toiseksi, tai muotoilen tämän nyt vähän erilailla, nimittäin Nissanin tapauksessa on kyse latausasemista, onko siis kyse multi, siis monistandardisista latausasemista, joissa voidaan käyttää monenlaisia pistokkeita. Kun otamme huomioon komission direktiiviehdotuksen vaihtoehtoisesta polttoaineista, niin siinä ehdotetaan vain yhdenlaista pistoketyyppiä, jotta voitaisiin säästää kustannuksia. Joten mielestäni tässä on kyllä hieman ää, äh, nyt monitulkintaisuutta tai kaksijakoisuutta. Ja sitten lisäksi tämä hanke Swiftly Green. Me emme tätä aivan ymmärtäneet, joten olisi hienoa, jos jos komission, jäsen voisi, komission edustaja voisi selvittää, mitä, mistä tässä hankkeessa on itse asiassa kyse. Tässä kaikki kiitos. Mrs. Meissner. Meissner. Ja, vielen Dank. Kiitos. Monia kysymyksiä onkin esitetty jo, joten puhun lyhyesti. On tärkeää, että Ensiksi nyt ö, luemme tämän asiakirjan tarkasti, kuten Michael Kramer sanoi, tässä on kyse ennen kaikkea tutkimuksesta. Muutamia hankkeitakin on mukana. Minä tulen pohjoisesta ja ö, minua kiinnostaa meriliikante ja ö, minua kiinnostaa ö, Segat-alueen tämä ö, nestekaasu hanke tai sitten tämä ja sitten sivulla 64 esimerkiksi tämä Helsingin ja Tallinnan yhteys, tämäkin on kiinnostava. Ovatko, onko niillä hankkeilla todellakin nyt ensisijainen asema, joista, joissa voidaan olla varmoja, että yhteisrahoitus rahoitus voidaan toteuttaa. Me haluamme siis, että nämä hankkeet saadaan loppuun asti. Jos näin on, niin se olisi hienoa, mutta haluaisin, että vastaatte vielä tähän kysymykseen. Kiitos. Nick. Dominic. Dominic. Hyvin lyhyesti, koska nyt puhutaan vuosiohjelmista ja käytävistä Ismail Ertuk ehkä korjaa ja Ines myös, koska he ovat olleet esittelijöitä näissä asioissa. Mitä näihin käytäviin tulee? Komissio ja esittelijät ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että ne projektit, joita parlamentti on pyytänyt ja joille neuvosto on antanut hyväksyntänsä, niiden ei tulisi hävitä. Ja toiseksi TEN-T-ohjeviivat, niistä pidetään kiinni, kriteerejä ei muuteta. No, tämä ei tietenkään vastaa Matjöön kysymykseen, johon komissio varmaankin vastaa, mutta on tärkeää todeta, että tässä ei tule purkaa sitä, mistä komissio on jo äänestänyt näiden välineiden ja ohjeviivojen suhteen. Thank you. Oh. Kiitos. No niin, yksi vaikeuksista on se, että tulet tänne ja annat meille nämä ja sitten lähdet pois. Eli jos poliitikolle antaa kartan, niin hän ensimmäisenä katsoo omaa maatansa, omaa plänttiänsä. En tiedä ehkä vastaisuuden varalta, kun tarkastellaan verkkojen Eurooppa ja delegointisäädöksiä, niin nämä tulisi lähettää meille hyvissä ajoin etukäteen, jotta ihmisillä on mahdollisuus tutustua niihin. Tämä nyt oli vain tällainen ajatus. Olin kuitenkin iloinen, kun pidit alustuspuheenvuoroni ja sitten kun nämä asiakirjat jaettiin, niin no, tiedän, miten jäsenet näistä asioista ajattelevat. Herra Pake, olkaa hyvä. Thank you very much. Um... Kiitos kovasti, kun katsotaan näitä erityishankkeita Yritän vastata näihin kysymyksiin eh, hyvin lyhyesti, mutta totta kai me annamme kyllä lisätietoa tämän lyhyen hankekuvauksen lisäksi. Eh, jos on mitään erityistä eh, hanketta, joista halutaan taustatietoa, niin totta kai voimme antaa sen teille eteenpäin. Kysymykset järjestyksessä. Haluan kiittää Dominik Rikeetä näistä ydinverkostoista ja niitä koskevista kysymyksistä. Otan tämän huomioon. Ja tietenkin vaikutus on hyvin merkittävä koko verkoston, kun meillä on nyt lisäkäytäviä tai lisäosioita nykyisiin käytäviin. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita, siinä ei ole mitään poikkeuksia. Kaikki jäsenvaltiot katetaan hyvin systemaattisesti ja kaikki rautatierahti käytävät ovat nyt tässä mukana 2016, 2007, 2020, eli niin, että työtaakka on hallittavissa ajatellen näitä ja nyt on sitten koordinoitavana yhä enemmän rautatie käytäviä. Tämä siis oli hankala kysymys. Se tuli viime vaiheessa linjausprosessissa, mutta olimme sitä mieltä, että se hoidetaan ja kaikki jäsenvaltiot katetaan kaikissa käytävissä. Tämä on tietenkin erillinen lainsäädäntö. Tässä ei puututa asetukseen, siinä muutetaan nämä liitteitä. Siinä puututaan siihen, miten nämä käytäviä hoidetaan hallinnoidaan, eh, mutta itse eh, lainsäädäntöä ei ole muutettu. Ja sitten eh, yhtenäinen ilmatila. Työohjelma on laadittu ja suuntaviivat laadittiin ennen kakkosvaihetta yhtenäinen ilmatila, mutta minä yllättyisin, jos siinä olisi epäjohdonmukaisuuksia, mutta tähän voidaan vielä palata, kun lentoliikenteen alalta on kollegoja paikalla. Mutta kaikki nämä osiot saavat hyötyä näistä verkostoista, mutta palaan tähän asiaan myös Keski-Euroopan osalta, jos sopii myöhemmin. Sitten määrät, joita ei ole katettu ja varsinkin ajatellen monivuotista ohjelmaa 1,3 miljardia käytössä. Meillä oli 5,7 miljardin osalta rahoituspyyntöjä ja sitten ne kypsät hankkeet, jotka ovat relevantteja TEN-T-osalta, ne 4,3 miljardia euroa, siis TEN-T hankkeissa. Ja eh, sitten meillä oli budjetissa 1,3. Meidän pitäisi luopua kolmesta miljardista yhteisrahoitusta, koska ei ollut rahoitusta käyttävissä. Ja mm, paljon pienempi oli tietenkin eh, tämä eh, ylitarjonta tuossa vuotuisessa. Kyse on nimenomaan monivuotisesta ohjelmasta, jossa oli hyvin paljon ylitarjontaa. Ja budjetti ei ollut tarjolla vielä silloin, kun ehdotuspyynnöt esitettiin ja useita miljoonia euroja vapautuu, koska olemme hoitaneet hyvin tiukasti näitä nykyisiä hankkeita. Kun hanke viivästyy, niin kuin olemme keskustelleet täällä aikaisemminkin, ja tukikelpoiset toimet eivät hoidu ajoissa, silloin varat voidaan ottaa takaisin ohjelman käyttöön ja näin tapahtuukin. Kesän jälkeen tulee pieni muotoinen ehdotuspyyntö sarja. Ja tämä sitten siirtyy 2014 alkuun hyvin vähän kovia hankkeita jäsenvaltioissa, se on fakta. Ja se tunnetaan hyvin TEN-T-hankkeista. Syynä on se, että yhteisrahoitusosuudet ovat liian alhaiset ajatellen hallintoa, että valittaisiin TEN-T-hankkeita verrattuna kohesiohankkeisiin. Ja tästä syystä parlamentti komission ehdotuksen pohjalta on nyt perustanut tämän 10 miljardin ikkunan, eli yhteisrahoitustaso on sellainen, että voidaan tukea TNT-hankkeita ja TNT verkostoa kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Mitä tulee selvityksiin ja tutkimuksiin, alle kolmannes. Tämä on hiukan harhaanjohtava tekijä, koska kyseessä äh, ovat myös pilottihankkeet äh, ja oikeudellinen terminologia pätee tähän 20-25 prosenttia äh, tutkimuksista on paperilla. Useimmissa tapauksissa kyse on valmisteluista tai pilottihankkeista – Tämä ei tarkoita sitä, että meidän ei pitäisi varmistaa sitä, että kun tutkimuksia rahoitetaan, niitä rahoitetaan silloin, kun on uskottava hanke tulossa myöhemmin sen pohjalta. Palaan tähän Kreikan hankkeeseen, joka mainittiin. Niin, haluan vain osoittaa, että näin voidaan tehdä. Ja sitten kuten aikaisemminkin on keskitetty, keskitytty kestäviin liikennemuotoihin, rautatiet ja meriliikenne. Tämä on aivan tyypillistä tässä valinnassa ja se liittyy siihen myös, miten jäsenvaltiot käyttävät tente mahdollisuuksia. Ja sitten innovaatiosta lopuksi yhdistynyt kuningaskunta ja hankkeet siellä en tiedä, onko siellä nyt mitään äh, monikäyttöpistokkeita äh, ja äh, niin siitä syystä on oikeutettu kyllä tällainen rahoitus yli 50 prosenttia, mutta sitten Swiftly Green, tämä on yksi tulevista pilottihankkeista neuvotteluissa, eh, kun puhutaan eh, liikennekäytävistä. Siinä eh, parlamentti painotti vihreätä ja kestävää liikennettä näissä käytävissä ja Swiftly Green osoittaa, että asia voidaan kehittää kaikkien nämä ydinkäytävien osalta. Eli jos haluatte lisätietoa vielä eri erillisistä hankkeista, eh, niin voimme niitä antaa teille vielä. Kiitos. Thank you very much. Hyvä. On to... Kiitokset tästä. Ja nyt käynnistämme sitten istunnon suljetuin oviin, eli ne henkilöt, joilla ei tähän osuuteen ole asia, pyytäisin heitä poistumaan.